Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. Ja myös teidän äänenne on huomioitu Silvestrisen hyväksytty. Ai toimiko jo? Hyvä. Sitten 84. Puolesta, käsi ylös, 84 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjää tarkistamme. Tarkistuksen 83 äänestys alkaa. Ja päättyy. 83 on, jaha, hylätty. Tasan meni. 85 kättä nostamalla puolesta, 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Koneellisesti numero 89. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 90 seuraavaksi. Kättä nostamalla tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää sanoisin hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei oli 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 silmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme numeron 112. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 113. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114. Puolesta vastaan tyhjää. Ei käynyt selväksi, eli tarkistamme koneellisesti numeron 114. Äänestys alkaa. Albert, miten me äänestämme? Äänestys päättyy. Hyväksytty numero 114 selvästikin. 115 jättä nostamalla äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää sanoisin hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta, ei, ei, ei, ei, anteeksi. 119 ja 120 on peruttu, eli nyt 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoson kappaleisiin seuraavaksi pikaisesti neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta puolesta vastaan tyhjää sanoisin hyväksytty? Vai Jose, onko näin hyväksytty? 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, sanoisin hyväksytty. 17 puolesta, ai eikö? Siis täytyy äänestää numerosta 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjää. Eikö menikö läpi? Tarkistamme koneäänestyksenä numero 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero 18 sitten kättä nostamalla 20 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 19 puolesta vastaan tyhjää. Ai ei siitä sitä. 21 puolesta kättä nostamalla 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai eikö? Ei, ei, 23 hyväksytty, anteeksi, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 ei 29, anteeksi, edellinen raukeaa 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Koneäänestyksenä numeron 36 äänestys alkaa. ja päättyy. Kyllä ylättyy. 35. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38. Puolesta vastaan tyhjää, sanoisin, hyväksytty. Omituista toki. Tässä S ja D välillä puolesta toiset vastaan, eli on hyvä aina tarkistaa. 38 äänestys alkaa äänestyksenä. Äänestys on käynnissä. Näin siis äänestys on käynnissä. Oletteko kaikki äänestäneet? Kyllä. Äänestys päättyy. 38 on hyväksytty. Tällaista se on tämä politiikan alkemia. 39. Kättä nostamalla äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kättä nostamalla 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53, 53 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 54 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten kollegat, päätöslauselma näin tarkistettuna äänestys alkaa kun äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä ja päättyy. Hyväksytty hylätty. 22, 2, 4. Onnittelut varapuheenjohtaja Sia Kirskille. Come dicevamo all'inizio. Ja kuten alussa totesinkin, kohta viisi Raimersin lausunnon äänestys on hyväksytty toiseen kokoukseen, tammikuiseen kokoukseen, eli nyt mennään kohtaan kuusi. Allora, colleghi, punt... Kollegat, kohta kuusi on äärimmäisen tärkeä kohta. Maataloustuotteita koskevat tiedotus ja menekin edistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. Nyt me keskustelemme uudesta tiedotus- ja menekin edistämispolitiikasta, että pystytäisiin kilpailemaan tärkeimpiöiden kilpailijoiden Yhdysvaltojenkin kanssa viejänä ja tuojana maataloustuotteissa. Olemme tässä kyllä jälkijunassa pahasti ja muistut, muistatte varmasti viime viikolla Strasbourgissa me kuulimme jo tästä asiakirjasta komission jäsen Cholokselta. Alustavasti myös me jo keskustelimme aiheesta. Nyt me jatkamme tätä keskustelua. Siksi ainakin välittömästi puheenvuoron kollegallemme Esther Erant Garcia, olepa hyvä. Nyt on sinun vuorosi ja sitten käynnistyy keskustelu. Eh, muchas gracias. Kovasti kiitoksia puheenjohtaja. Varmastikin voitaisiin aloittaa, kun nyt on enemmän aikaa tänään kuin viime maanantaina, että voitaisiin kiittää Euroopan unionin komissiota ja komission jäsen Cholosta tästä ehdotuksesta, joka pyrkii kohentamaan – eurooppalaisten tuotteiden asemaa kansainvälisillä markkinoilla. Tämä on näistä tavoitteista yksi, joka on ollut myös meidän tavoitteenamme täällä lainsäädäntökaudella, joka nyt on päättymässä. Tämän lisäksi totta kai, paitsi halutaan parempia asemia markkinoilla tuotteillemme, tiedämme, että tätä on täälläkin valiokunnassa käsitelty paljon, ja nyt eurooppalaiset tuottajat törmät yhä enemmän vaikeuksiin kun ne kilpailevat kolmansien tuotteiden kanssa. Ja, ja nyt, jos koskaan tarvitaan näitä toimia. Komissio ja komission jäsen varsinkin ovat tarkkaan kuunnelleet näitä ajatuksia, meidän vaatimuksiamme omasta valiokunnastamme koko tämän vaalikauden ajan, ja nyt hän on vuosien ajan työstänyt tätä erotusta. Tällaiset eh, menikin edistämistoimet ovat erittäin hyödyllisiä, varsinkin kriisin aikoina, kun hinnat ovat romahtaneet, tai ajatellaan minkälaisia ongelmia on epidemioiden osalta. Jos ajatellaan viimeisintä elintarvikeongelmaa, kolibakteeriongelmaa ja mitä se on vaikuttanut tuotteisiin, niin totta kai menekin edistäminen varmasti on hyvä väline, jota on käytettävä vielä paremmin kuin mitä on tehty noin vuosi sitten. Me emme ole nyt juurikaan aikaa uhranneet tälle vielä yhteisessä maatalouspolitiikassa, siis tämän tyyppiselle menekin edistämiselle tuotteissamme. Tämä ehdotus, jota varmasti voidaan vielä parannella, on saanut hyvän vastaanoton asianomaisilla aloilla, ainakin mitä yhteyksiä meilläkin on ollut joidenkin heidän kanssaan. Komissio on nyt päättänyt käynnistää meneekin edistämis- ja tiedotuskampanjoita meidän maataloustuotteittemme osalta. Vähän asti ei ole ollut heillä suurimpaa osaa siinä ja nyt haluttu myös lisätä varoja toimia varten tiedottamisessa ja menekin edistämisessä. Nyt on kyse kaiken kaikkiaan 61 miljoonasta eurosta 2013 vuoteen, siis 200 miljoonaa 2020 asti. Tämä on, on merkittävä lisäys, mitä komissiokin on jo edist, esittämässä. Tämän myötä voitaisiin myös erilaisia merkkejä edistää, alkuperämerkintöjä esimerkiksi. Tähän asti ei olla pystytty helpottamaan tätä, koska meillä on tietyt säännöt voimassa näiltä osin. Jos ajatellaan eri merkkien ja alkuperämerkintöjen edistämistä tuotteidemme osalta, niin se on ollut kaikkein tärkeimpiä vaatimuksia, mitä elintarvikealaltakin on peräänkuulutettu, kun halutaan niitä hyödyntää mahdollisimman pitkälle näissä ponnisteluissa, joita sekä tekee Euroopan unioni että alatkin elintarvikepuolella. Me haluamme näitä konkreettisia merkkejä korostaa enemmän, ainakin joitakin. Jos oikein mietin tätä, niin loppujen lopuksi eivät tästä hyödy pelkästään itse yritykset, vaan ylipäätään koko ketju, myös tuottajat, koko ala, ne voivat hyöksyä, hyötyä tästä ö, uudesta ponnesta, jota tulee tunnetuista merkeistä ja nimistä. Jotkut eurooppalaiset tuottajat haluavat vielä avoimempaa ja avokätisempää myynnin edistämistä Totta kai tämäkin, mitä on esitetty, niin on merkittävä askel eteenpäin. Ehkä komissio voisi täällä nyt meille selittää tarkemmin, mitä on ajateltu tehtäväksi alkuperänimityksille tai maantieteellisille merkinnöille näissä kampanjoissa. Ehkä olisi hyvää myös olisi kuulla meitä ja alan edustajia. Totta kai olisi järkevää ajatella myös, että jos kilpailulla on jotain reunaehtoja asetettu, niin niitä jotenkin lievennettäisiin tämän ehdotuksen myötä, jonka komissio nyt on tehnyt. Eivät, ei tietenkään tässä nyt ruveta kilpailuasioita käsittelemään, se ei kuulu meille, mutta tässä täytyy kuitenkin ongelmat ratkaista, koska se on välttämätöntä. Ja yhä tärkeämpää on, koska tässä on käyty paljon neuvotteluja kaupankäynnistä Yhdysvaltojen, Kanadan, tai merkkosurmaiden kanssa. Kaikissa näissä neuvotteluissa, jotka ovat käynnissä, täytyy edistää voimakkaasti eurooppalaisia laadukkaita tuotteita noillakin markkinoilla. Se olisi kovin tärkeää ja kiintoisaa elintarvikealalle ja maataloudelle ylipäätään. Eurooppalaisen tuotteiden myynnin edistäminen on äärimmäisen tärkeää. Ja totta kai tiedottaminen on tärkeää myös kuluttajilla, mitä ominaisuuksia on eurooppalaisilla tuotteilla, maataloustuotteilla, miten voidaan erottautua kolmansien maiden tuotteista. Ei tässä voi mitään suositusasemaa antaa eurooppalaisille tuotteille, mutta voidaan ainakin tiedottaa kuluttajille siitä merkityksestä, joka on syntynyt tuottajien työn myötä. Ja sitten terveys on erittäin tärkeää, kuten myös laatu. Näin täytyy kilpailukykyä edistää eurooppalaisen tuotannon osalta niin, että tunnustettaisiin ne ponnistelut, joita alalla on tehty laadun, elintarviketurvallisuuden, ympäristön hyväksi ja niin päin pois. Meidän täytyy myös ohjelmien hallinnointia yksinkertaistettava, kuten komissio on ehdottanutkin. Tässä, jos ajatellaan sitä, että tämä keskitettäisiin komission käsiin, ehkä se voisi joitakin ongelmia ratkaista, jotka ovat käyneet ilmeisiksi aikaisemmin ja joita on tullut esillä jäsenvaltioissa, jotka hankaloittavat näitä toimia. Vaikkakin minun mielestäni, jos pannaan 75 prosenttia varoista toimiin muilla markkinoilla, niin se antaa heikommat edellytykset sisämarkkinoilla toimille. Kun ajatellaan, että se on kuitenkin kaikkein tärkein markkina eurooppalaisille tuotteille, kun siellä on helpompaa kilpailla suhteessa kolmansiin maihin, jos suhde on 75-25, niin ehkä sitä olisi syytä vielä miettiä. Olen totta kai samaa mieltä komission kanssa siitä, että jos ajatellaan ulkoisia markkinoita, niin siellä on eniten potentiaalia, siis kasvua ajatellen meidän tuotteillemme. Mutta ei siitä syystä kuitenkaan pitäisi unohtaa sisämarkkinoitakaan, koska paljon niistä elävät yrityksemme myös. Se, että viini otettaisiin mukaan, edistäisi myös myynnin edistämistä, myös kun ajatellaan yhteistä markkinajärjestelyä, mielestäni tämä on ihan järkevä ajatus. Ei voida luopua tällaista alaa, koska se on maailman hyvin tärkeä ala. Se on tunnustetusti laadukas tuote kaikkialla maailmassa. Ehdotuksessa on esitetty kuitenkin, että viinillä olisi oikeus osallistua vain tiedotus ja myynnin kun on kyse yleisistä kampanjoista kyse muiden tuotteiden rinnalle, mutta se, on, se olisi sellainen ainoa tuote Euroopassa, joka ei voisi hyötyä omista ohjelmista, niin että siinä olisi mukana useita jäsenvaltioita. Mielestäni komissio voisi vielä miettiä tätä asiaa, koska ala on jo todennut, että monen maiden keskiset kampanjat ovat sellaisia, että ei viiniä ole juurikaan niissä esillä, ei niitä ole juurikaan käytetty, eikä tässä ole oikein koordinoitu tätä, eikä varojakaan ole käytetty. Ehkä jos meillä on tällaisia strategioita, niin meidän pitäisi tämä ratkaista. Ehkä komissio voisi siitä kertoa meillä. Ja totta kai ehdotus, ehdotus poistaa yhteisrahoituksen tiedotus- ja myynnin edistämis, edistämistoimista. Tämä on herättänyt huolta eri aloilla, kun ajatellaan, miten ne voisivat edistää omaa vientiä. Haluaisin kuulla kollegoita näiltä osin ja kysyisin myös komissiolta, että suosiko vain tämä tiettyjä tuottajia tai tuotteita, joilla on käsissään jo enemmän varoja, joilla on myös ehkä parhaimmat taloudelliset tulokset osoittaa. Ehkä tässä voitaisiin yhteisrahoitusta lisätä näille toimille silloin, kun on kyse maatalouskriisistä, ettei synny syrjivää tilannetta eri tuottajien kesken silloin, kun jollakin on vähemmän, jollakin enemmän varoja. Sitten jos ajatellaan näitä toimia maatalouskriisin yhteydessä, niin haluaisin, että komissio kertoisi meille tarkemmin, miten on ajateltu kohentaa reaktiokykyä tämmöisissä tilanteissa, että toimittaisiin joustavammin ja tehokkaammin. Keskeinen ongelma on selvästi ollut kriisin aikoina se, että komissio ei ole välineitä oikein tai ei valmiuksi nopeasti puuttua joustavalla tavalla ja pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia, joita saattaa syntyä hyvinkin pikaisesti jollakin alueella. Ehdotus ottaa mukaan luettelon tuotteista, jotka voivat nauttia tukia näille kampanjoille. Siellä on joitakin jalostettuja tuttujakin tuotteita, jos on kyse eurooppalaisista laatutuotteista. Siksi haluaisin tietää kuulla myös kollegojen näkemyksiä näiltä osin. Ovatko sitä mieltä, että pitäisi vielä laajentaa tätä luettelua tuotteista, jotka voivat tukea saada? Sitten, että meillä olisi jo jotenkin oma tahonsa, joka keskittetysti koordinoisi toimia, niin periaatteessa en sitä vastusta mutta ei nyt halua mitään uutta virastoa kuitenkaan ruveta luomaan, että hyödystettäisiin jo nykyisiä valmiuksia ja voimavaroja, myös nykyisiä virastoja, joita jo on. Meidän kyllä pitäisi pystyä hallinnoimaan tätä etsimällä synergiaa niiden tahojen kanssa, joita meillä on, niiden välineiden kanssa, joita meillä on jo Euroopan unionissa olemassa. Ja totta kai Euroopan unionin komissio voisi hiukan sen selventää myös, mikä olisi se määrä, joka täällä on osoitettu, ja miten se rahoitetaan, jotta kun täytyy, että on muitakin kuluja varmaan, joita koituu näiden kampanjoiden hallinnoinnista. Se, että tämä keskitetään komission käsiin, kun ohjelmia valitaan, niin se näyttää vähän liialliselta, kun ajatellaan sellaisia kampanjoita hoidetaan vain yhdessä jäsenvaltiossa. Minä olen sitä mieltä, että kansallinen hallinnon pitäisi olla tässä aktiivisempi ja se hoitaisi myös hallinnoinnin. Ei tässä voi unohtaa jäsenvaltiota, koska sen kuitenkin täytyy hoitaa tämä toimi. Ja mitä komissio muuten on esittänyt, että meillä olisi vuotuinen työohjelma, niin se on ihan hyvä ajatus, koska näin saadaan selkeä strategia myynnin edistämispolitiikalle ja mielestäni on syytä kiittää komissiota tästä hyvästä ajatuksesta, että me saamme myös foorumin, että on eurooppalainen taho, joka olisi mukana tarjoamassa erilaista menekin edistämismateriaalia. Tätä on logojen osalta jo työstetty ja muidenkin iskulauseiden osalta. Ja niiden täytyy olla hyvin koordinoituja sen kanssa, mitä meillä jo on olemassa, että menee vielä enemmän aikaa ja enemmän ponnisteluja tulee, kun tieto menee sitten perille kuluttajilla sitten aivan lopuksi. Toistaisin vielä kerran, että tämä ehdotus on hyvin myönteinen. Luonteeltaan sitä voidaan tietenkin vielä parannella että meidän valiokunnan työmekin pohjalta siitä, mitä kollegat sanovat, ja totta kai mieluusti heitäkin kuulisin. Kiitoksia. Bene, grazie. kiitoksia herra Garcialle. Tänään on joitakin puheenvuoropyyntöjä tullut. Aloitetaanpa välittömästi keskustelu. Jim Nicholson ensimmäisenä, olepa hyvä. Uh, thank you very much indeed. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää mietinnöstä ja budjettivarojen lisääminen tällä alalla – on kyllä tervetullutta. Minun vaikutelmani on, että meidän pitäisi ulkoiseen menekin edistämiseen keskittyä eikä sisäiseen, sillä siellä juuri piilee kasvua ja liikevaihtoa ja voittoa pitkällä aikavälillä. Juuri näihin alueisiin meidän pitäisi keskittyä. Kansainväliset markkinat, niiden pitäisi jäädä muille ja meidän pitäisi edistää niitä tuotteita, joita tuotamme Euroopassa yhteisrahoituksesta. Olen sitä mieltä, että yhteisrahoitus pitäisi lopettaa, sillä, sillä vaan pystytään käyttämään enemmän varoja Mm, jos yhteisrahoitusta ei ole, niin toivottavasti rahoituksesta tulee tehokkaampi pitkällä aikavälillä. E, pienille tuotteille annetaan tukea ja juuri tähän pitäisi keskittyä, eli pieniin tuottajiin, niin että ne pääsevät tämän järjestelmän piiriin. Ja voivat kansallisella tasolla käyttää näiden varojen, kädentää näitä varoja. Olin, äm, olin tyytyväinen siihen, että komissio sanoi viime viikolla, ettei virastoja tässä, tällä alalla tarvitse lisätä. Meitä, meillä on virastoja jo tarpeeksi, joten niitä ei tässä tarvitse luoda. Olen siis tyytyväinen tässä suhteessa komission ehdotukseen. Olen myös tyytyväinen, että jalostetut tuotteet on otettu mukaan listalle. Etenkin paikalliset tuottajat pitkällä aikavälillä hyötyvät tästä, mutta ei pidä kuitenkaan tässä liikaa levitellä varoja, ettei järjestelmästä tulee tehoton. Kaikissa uusissa ohjelmissa ja järjestelmissä on aina tämä vaara, että varat levitellään niin laajalle alueelle, että se ei ole tehokasta. Haluaisin, että varat keskitetään tehokkaasti tiettyihin toimiin. Se olisi meidän mielestämme paras järjestelmä. Anteeksi, tässä yritän nyt saada samalla teetä kuppiini. Niin, siis kuulin myös tuosta Made in Europe-merkinnästä. Meidän pitää sen suhteen kysyä e, ehkä tiettyjen tavaramerkkien suhteen kansainvälisellä markkinoilla pitäisi tämä ottaa käyttöön, mutta jäsenvaltioissa ja meidän kotimarkkinoillamme tällainen merkintä kyllä haettaisiin paikallisia tavaramerkkejä. Kun katsoo eurooppalaisten tuotteiden laatua joka puolella Eurooppaa, niin on tärkeää, että tätä monimuotoisuutta ei kadoteta tällaisella eurooppalaisella tavaramerkillä. Esimerkiksi italialaiset juuston tuottajat haluavat, että heidän tavaramerkkinsä tunnistetaan, tavaramerkki, jota he ovat käyttäneet monia vuosia. Ei pidä siis häiritä tätä työtä, joka on jo tehty tavaramerkkien parissa. Niin, hyvä puheenjohtaja, tässä kaikki minun puolestani. Ja odotan innolla työskentelyä esittelijän kanssa niin, että saamme aikaiseksi ehdotuksen, joka on tehokas ja joka edistää tuotteidemme markkinaosuuksia. Kiitos. Thanks a lot, Jim. Kiitoksia, Jim. Seuraavaksi Irat Garcia Perez. Olepa hyvä. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Niin. Esittelijä itse asiassa esitteli asiaa hyvin tyhjentävästi, otti esille pääosan tärkeimmistä kysymyksistä, joita nyt tässä on tulossa esille. Eli kiitokset hänelle. Mutta eipä tässä sen, sen enempää ole lisättäväksi. Varmasti me kaikki tiedämme, mikä merkitys tällä asetuksella on. No nyt haasteena on se, että kun edistetään eurooppalaisia maataloustuotteita, niin se on äärettömän tärkeää ensivaiheessa myös kun parlamentissakin on tehty työtä laadun osalta eri tuotteissa, niin ehkä tämä on nyt se osa työstä, joka on vielä jäänyt vajaaksi. Eli meidän täytyy saada tämäkin hoidettua kuntoon, kun maatalouspolitiikasta keskustelu. Tässä on hyvin paljon myönteistä, hyvin paljon tärkeää. Esimerkiksi alkuperämerkintä, jonka pitäisi olla selvästi esillä kampanjoissa. Ja totta kai tuottaja organisaatioiden osuus. Ja mitä sitten esittelijä totesi viinialasta, niin varmasti hän ymmärtää hyvin, että minä olen aivan samaa mieltä hänen kantansa kanssa. Ettei tässä tule sitten mitään syrjintää sitä alaa kohtaa verrattuna muihin aloihin, kun eurooppalaisten maataloustuotteiden menekkiä edistetään. Se on yksi ala muiden joukossa. Se, että tietenkin tässä voi olla jonkin verran eri mieltä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia on olemassa jäsenvaltiossa rahoituksessa, jos on ettei komissio kuitenkaan hylkää tällaista mahdollisuutta, että voitaan toimittaa joustavammin päästä virkavaltaisuudesta, turhista valvonnista jäsenvaltioissa, mutta minulla on tietyt epäilyni tämän osalta, onko se hyvästä vai ei, että tällainen osallistuminen estettäisiin. Voi olla, että on ihan myönteistä joissakin tapauksissa jäsenvaltiotkin voisivat osallistua menekin edistämiskampanjoihin. Mutta korostan nyt vielä, että ei se nyt ihan ole vielä minullekaan selvinnyt. Mutta ei sitä noin vain alusta lukien pidä yksikantaan hylätäkään ajatuksena. Ehkä tässä voidaan nämä tavoitteet kyllä saavuttaa molemmatkin, että voidaan joustavammin edistää tätä, mutta kuitenkin se valtuusilla olisi myös mahdollisuus osallistua. Herbert Dorfman. E- Herbert Dorfman. Olkaa Presidente. Äh, Minä voin puhua kovin lyhyesti, koska oikeastaan mitä esittelijä ja nyt sitten edelliset puhujat ovat sanoneet, niin äh, olen oikeastaan sitä samaa mieltä. Kaksi kohtaa ottaisin esille. Mielestäni on järkevää, että niin paljon kuin mahdollista, tai niin kattavasti kuin mahdollista, käytetään rahat, annetaan markkinatoimijoille. Mielestäni ei ole kovin hyvä, jos Brysselistä nyt sitten päätetään kampanjoista, puhutaan eurooppalaisista tuotteista, joilla sitten ei ole oikeastaan markkinoita, eurooppalaiset viinit, banaanit. Ei niille ole sinänsä ole markkinoita. Ne eivät ole sinänsä näkyviä markkinoita ja merkkejä kuluttajille ja Täytyisi siis tukea sellaisia tuotteita tehokkaasti kuluttajien keskuudessa, kun ne menevät supermarketteihin tai mihin tahansa, että ne ovat myös näkyvillä. Eli on järkevää, että kun meillä on eurooppalaista rahaa, niin tuetaan sellaisia merkkejä, jotka ovat meille, niin ne ovat sellaisia merkintöjä, kuten laatupaketissa päätettiin vuosi sitten. Nämä ovat nämä alkuperämerkinnät, esimerkiksi luomumerkinnät. Ne ovat siis eurooppalaisia merkintöjä, ne ovat meidän julkista hyväämme ja omaisuuttamme. Ja meidän tehtävämme Euroopan unionina on asemoida näitä merkintöjä markkinoilla ja sitten vähemmän meidän tehtävämme on kaupallisia merkkejä asemoida. Se on enemmänkin niiden käyttäjien ja omistajien tehtävä. Eli tässä selkeä etusija eurooppalaisille laatutuotteille ja tällaiselle julkisuustyölle eurooppalaisten laatutuotteiden osalta. Grazie. Kiitoksia. Thank you. Chairman, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Eurooppa ja eurooppalainen, niiden termien käyttäminen on kyllä epätarkkaa. Euroopan unionissa, e, tai Euroopassa on monia maita, jotka ovat Euroopassa, mutta eivät Euroopan unionissa, joten esimerkiksi valkovenäläisiä tuotteita ei voi kutsua tavallaan eurooppalaiseksi. Eli tässä ter- näissä termeissä on kyllä ongelmia ja mielestäni ö, tätä termiä Eurooppa pitää kyllä tarkastella tarkemmin vielä. Selvä. Kiitoksia kaikille kollegoille. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, antaisin puheenvuoron komissiolle. Sieltä meillä on johtaja Verstailenin, ai ei kun Luis vielä, Capola Santos, sitten komissio. Era apenas para perguntar ao senhor Anil Jolla acaba de dizer que não. Herra Ekniu, vielä kysymys. Te sanoitte, että ette, ei ole hyvä, jos britti brittiveronmaksajien varoja käytetään siihen, että muiden jäsenvaltioiden maataloustuotteiden menekkiä edistetään, mutta mitä, miten sitten toisinpäin, voidaanko muiden valtioiden varoja käyttää brittituotteiden e- edistämiseen? Ihan mieluusti, jos saksalaiset, espanjalaiset, portugalaiset tai kaikki muut haluavat brittituotteita edistää, mutta ei se järjestelmä niin toimi. Ikävä kyllä, brittiveromaksat itse ovat ainoat, jotka nettona eniten maksavat ja saavat vähemmän takaisin, siksi meidän mielestämme ei tämä kyllä meitä auta. Selvä, kiitoksia. Sitten komissio johtaja Verstailen ja sitten vielä esittelijä sen päälle. Okay. Thank you. Good morning. Kiitos ja huomenta kaikille. Niin, yritän vastata kysymyksiin. Aloitetaanpa yhteisrahoituksesta. Miksi se on haluttu poistaa? Varsinkin jäsenvaltioiden yhteisrahoitus. Herra puheenjohtaja, yhteisrahoitus oli aikanaan poikkeus sääntöön ensimmäisessä pilarissa, siksi poikkeus haluttiin poistaa. Tämä on myös seurausta yksinkertaistamispyrkimyksistä ohjelmia valittaessa. Ja aikaisemmin se tehtiin jäsenvaltioissa. Nykyisessä järjestelmässä julkinen rahoitus on voinut olla 80 prosenttia tai 50 komissiolta ja 30 prosenttia jäsenvaltiosta. Siksi joskus vastuun kanto oli aika heikkoa ja usein ohjelmia myös peruttiin. Kansallinen yhteisrahoitus on pienentynyt viime vuosina merkittävästi. Jäsenvaltiot voivat kyllä edelleen rahoittaa omia kampanjoitaan maatalousalalla noudattaen totta kai niitä sääntöjä, joita sovelletaan valtion tukiin. Sitten toinen kysymys, joka liittyi sisä- ja ulkomarkkinoiden erottamiseen. Ja miksi etusijalle pannaan nimenomaan ulkoiset markkinat, kolmannet maat? Syyt ovat erilaisia. Jos ajatellaan kolmansien markkinoita, niin siellä on etusijalla nimenomaan löytää uusia markkinoita, että voidaan maatalousalaa puolustaa ja parantaa sen asemaa maailmanmarkkinoilla. Toimet kolmansissa maisissa ovat yleensä kalliimpia. Sisä markkinoillakaan ei kyllä unohdeta, ja palaan tähän vielä myöhemmin, koska sielläkin on tarvetta tiedottaa asioista kuluttajille. Ei, je voudrais ajouter... Vielä halusin lisätä, että tänä päivänä käytetään vain 30 prosenttia kolmansiin maihin, ja meidän mielestämme se on liian vähän. Älkää unohtako, että kun ajatellaan ulkoisia markkinoita, niin siellä on hylätty, tavallaan tai siis ei enää ei käytetä vientitukijärjestelmää. Se nyt on jotakuinkin poistettu kasvumahdollisuudet löytyvät ennen kaikkea kolmansista maista. Esimerkiksi 2050 mennessä maataloustuotteiden viennin kasvu voi olla jopa vuosittain 17 miljardia vuosittain. Ja siinäpä olisi aika lonnoinen markkinarako eurooppalaisille tuottajille, jos ajatellaan tähän varattuja rahoja 200 miljoonaa euroa, niin se koskee kaikkia, ei siinä syrjitä ketään ja haluaisin muistuttaa, että jos me nyt on 200 miljoonaa, niin jopa 25 prosenttia eli 50 miljoonaa euroa sisämarkkinoilla on enemmän kuin tänä päivänä on osoitettu näihin toimiin sisämarkkinoilla. Ei tässä sisämarkkinoilla ole unohtettu. Sisämarkkinoilla on myös huomattu, että jos yhtä tuotetta edistetään, niin se vie toiselta tuotteelta, mutta tietenkin kolmansilla markkinoilla etsitään myös muita markkinarakoja, ja sieltä löytyy enemmän mahdollisuuksia meidän tuotteillemme tätä myöden. Sitten muutama sana alkuperän merkinnöistä, nimityksistä ja ihan miten me voidaan menekin edistämiskampanjassa mainita nimenomaisesti, jos ajatellaan menekin edistämistoimia horisontaalisesta, niin Euroopan yhteisrahoitus edellyttää yleistä eurooppalaista nimitystä. Ei pidä unohtaa, että on kyse meidän ohjelmistamme täydentäen muita ohjelmia. Totta kai eurooppalainen toimija haluaa myös lähettää viestiin, joka on eurooppalainen, joka puolestaan täydentää muita viestejä. nimitys voi kyllä säilyä ihan näkyvästikin, sillä ehdolla kuitenkin, että siellä on useita nimityksiä tai merkkejä. Toisin sanoen, ei mikään yksi olisi vain ensimmäisenä tärkeimpänä. Se olisi nimenomaan eurooppalainen, mutta muutkin merkinnät voivat olla mukana, koska kyse on nyt oikeastaan käytännöllisestä asiasta, tuottamme usein jo sisältävät jonkin merkinnän. Tämän tuotteiden menekin edistämisen myötä voidaan, ei pelkästään enää voi pelkästään alkuperänimityksiä, vaan siellä täytyy olla aina tämä eurooppalainen viesti mukana. Mitä tulee sitten alkuperään sinällään? Me olemme edelleen sitä mieltä, että sisämarkkinasääntöjä on noudatettavaa. Meillä on tiettyjä ajatuksiakin siitä, miten niitä alun perin pitäisi käyttää. Jotta voidaan maantieteellisesti yksilöidä jokin tuote, että siellä on myös alkuperään viittaus, niin edelleen on lupaa käyttää maantieteellistä alkuperämerkintää sisämarkkinoilla. Alkuperä on toisella sijalla. Ja etusijalla on juuri tämä mainitsemani eurooppalainen merkintä. Kolmansella markkinoilla voidaan ajatella, että tärkeimpänä viestinäkin se voisi olla, jos yleinen eurooppalainen merkintä on samalla tasolla. Eli me todellakin haluamme tätä eurooppalaista lisäarvoa panna kaikilla rintamilla. Ohjelmien valinta. Mikä menettely? Kuten te olette varmaan ehdotuksesta lukeneetkin, me pyrimme yksinkertaistamaan. Toisin sanoen me haluamme yhden luukun menettelyn, kuten sitä kutsutaan, eli se tehdään komissiossa. Me haluamme välttää nykyiset kaksi vaihetta, ensin jäsenvaltiot ja sitten komissio. Eli tämä kerran vuodessa, eikä nyt enää olisi kaksi kertaa vuodessa. Tämä olisi yksinkertaisempaa hallinnoinnin kannalta. Ja edelleen tämä jaettaisiin myös muiden jäsenvaltioiden kanssa silloin, kun komissio on tehnyt oman valintansa. Eli tässä on totta kai suora väylä komission suuntaan eri ehdotuksissa. Jos siellä on useita toimintoja mukana, niin on esitetty, että ne hoidettaisiin suoraan komissiosta käsin. Miksi sitten halutaan hylätä jäsenvaltiot ohjelmien valinnassa? No, No kyse on ennenkin kaikkia tuen saajien kannalta tärkeästä kysymyksestä menettelyjen pituuttakin ajatellaan. Näin me haluamme, että tuen saajille tarjota nopeampi menettely valinnassa. Me olemme nyt huomanneet myös, että tämä kaksivaiheinen on asettanut omia rajoituksia, koska tässä tuhlaantuu aikaa niin paljon. Se, että komissio hoitaakin nyt suoraan tämän, niin voidaan tässä käyttää myös toimeenpanevaa tahoa. Ja kun herra Nikolsonkin totesi, niin ei tässä nyt olla luomassa mitään omaa virastoa tätä varten, vaan me käytämme nykyisiä virastoja. Tämä lisää mahdollisuuksia hoitaa tätä suoraan silloin kun on kyse monen osallistujan ohjelmasta teknisistä kysyistä. Kyse on ihmisistä, jotka ovat päteviä hoitamaan tällaisia menekin edistämisohjelmia, toisin kuin on esimerkiksi komission virkamiesten kohdalla. Kun tässä nyt on esitetty 200 miljoonaa, eli varat ovat lisääntyneet, niin nyt voidaan käyttää enemmän väkeä myös menekin edistämiseen komissiossa. Eli pyrkimyksenä on järkiperäistä tätä, miettiä sitä kustannushyödyn näkökulmasta, niin eli tämä voidaan ulkoistaa toimenpanevalle elimelle. Näinkin saadaan aikaan säästöjä nykykäytäntöön verrattuna. Näin voidaan lisätä myös asiantuntemusta komissiossa menekin edistämisessä. No niin, tästä te näette, että me olemme pyrkineet saamaan aikaan nopean valintamenettelyn. Varmasti niin te totesitte itsekin, tai oikeastaan pyysitte vastausta nopeasti. Eli miten mahdollista se on? Mielestäni eiköhän se nyt hoitu jo tällä esitetyllä menettelyllä, jos ajatellaan kriisin aikoja niin tähän tiedät, että meillä on myös oikeusperusta ryhtyä erityistoimiin, eli kriisitilanteissa. Totta kai siellä voisi mukana olla myös menekin edistäminen, ja meillä on jotakin esimerkkiä tästä. Ajattelen tästä lintuinfluenssaa esimerkiksi. Myös E. kolibakterin kohdalla on esimerkkejä tästä, että me olemme ryhtyneet myös menekin edistämistoimiin. Mutta kun se nyt hoituu jäsenvaltioiden kautta, niin siihen kuluu aika paljon aikaa ennen kuin niitä voidaan toteuttaa käytännössä. Siksi ne tulevat aika myöhään pelin mukaan, kun kriisi on ollut jo päällä pidempään. Eli siksi totta puheen minä olen kyllä sitä mieltä, että kun meillä on tällainen yhden luukun menetelmä, niin pystymme nopeammin toimimaan myös kriisitilanteissa. un eh, Ihan lopuksi vielä yhteisrahoituksesta. Ja kuten totesin, se on jo hylätty. Siis jäsenvaltioiden yhteisrahoitus on hylätty, jotta valintamenettely olisi nopeampi. Varsinkin sen takia, nimittäin totta kai komissiohan suoraan päättää eri ohjelmista – menekin edistämisessä. Siksi näiltä osin jäsenvaltioita ei enää voi vaatia yhteistä rahoittamaan toimia. Ja kuten jo totesinkin, me olemme lisänneet tässä toimijoiden, tuen saajien vastuuta, koska me käännymme heidän puolensa suoraan, että he antavat puolet. Ja kuten juuri totesinkin, aikaisemmin on ollut sellainen tilanne, että 80 prosenttia rahoituksesta oli julkista tukea. Jatkossa on kyse vain 50 prosentista julkista tukea ja toinen puoli tulee tuen saajilta, jotka sitten omalla tasollaan kantavat vastuunsa paremminkin näin. Kolmas tekijä näiltä osin, joka sekään on merkityksetön, on ollut jäsenvaltioita, jotka ovat antaneet julkista tukia itsekin. Kaikki eivät ole antaneet. Siis nykyisissä ohjelmissa. Toisin sanoen tässä on tiettyä syrjintää toimijoiden kesken ollut, riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa toimivat. Haluamme välttyä tältäkin tilanteelta. Eli tässä nyt tarjotaan kaikille yhdenmukaiset toimintaedellytykset. Kiitoksia kovasta puheenjohtaja. Bene, grazie. No niin, hyvä, kiitos. Ja nyt uudelleen vielä esittelijä johtopäätöksiä varten, edustaja Herran Garcia. No kovasti kiitoksia kaikille, jotka vielä puhuivat, kollegoille ja komissiolle. Ei vastauksia ihan kaikkiin kysymyksiin me saatu, mutta kiitos kuitenkin näistä selvityksistä, joita komission johtaja meille antoi. Mitä tulee niihin, mitä hän sitten totesi, niin on no, yhteisrahoituksesta mutta sanoisin, että varmastikin se on sellainen aihe, josta vielä kyllä keskustelua käydään, kuten kolleganikin totesi. Ehkä sitä täytyy vielä pohtia. No joka tapauksessa minä sanoisin, että kyllä minä uskon, että komissio on sinä mielessä oikeassa, kun todettiin, että yksityiset tahot panostavat enemmän, niin kantavat enemmän vastuuta ja ovat kiinnostuneempiakin ohjelmista, kun joutuvat enemmän rahakin panemaan itse. Mutta selvää minulle ei vielä ole kuitenkaan se, että se, että jäsenvaltio tavallaan poistetaan tästä kuviosta, niin kuten jo totesinkin, ehkä olisi nyt miettiä kuitenkin jäsenvaltion osuutta ohjelmien valinnassa, koska jäsenvaltio kuitenkin valvonnan hoitaa, niin eikö olisi hyvä, että ovat mukana alusta lukien. No joka tapauksessa tästä varmaan kyllä vielä keskustellaan muiden poliittisten ryhmienkin kanssa, että löytyy laaja yhteisymmärrys sitten kun tarkistuksia alkaa tulla ja kun laaditaan omaa mietintönekin. Mitä tulee sitten 75-25 jakoon, niin minusta voisi olla, että kun on 30 prosenttia nyt osoitettu ulkoisimaihin, niin onko se sitten 75, niin kyllä tässä on vielä syytä keskustella rahan tai osuuden jaosta, kuten herra Dorfman totesi, on erittäin tärkeää tietenkin sisämarkkinoillakin harjoittaminenkin edistämistä, jakaa tietoa eurooppalaisilla markkinoilla. Siksi olen sitä mieltä, että ehkä vielä voitaisiin rauhallisemmin puhua tässä valiokunnassa jäsenten kesken, että prosenttimäärä olisi ehkä vähän toinen, kun on kyse kolmansista maista ja sitten toisaalta sisämarkkinoista. Toki olen samaa mieltä komission kanssa siltä, että se on kalliimpaa kuin menekineistä harjoittaa ulkoisilla markkinoilla. Ja herra johtaja on kyllä oikeastaan kun hän puhui siitä, että yksinkertaistaminen on ensimmäinen tavoite. Mutta en nyt tiedä, että meillä olisi vain yksi kilpailutus vuodessa. En tiedä, onko se sitten joustavampi, tuleeko siinä sen vähempää virkavaltaisuutta kuin meillä nyt on ollut kaksi mahdollisuutta esittää ohjelmia. Mutta kuitenkin tässä on omat vaaransa mielestäni, kun jäsenvaltioiden osuuskin on pienempi. No ei tämä nyt mikään kynnyskysymys välttämättä meillä kuitenkaan ole. Mitä tulee tähän toimipanevaan elimeen, niin mitä siihen, miten komission jäsenkin jo totesi viime viikolla, kyllä, todellakin olen samaa mieltä herra Nikolsin kanssa, että ei kannata ruveta uusia virastoja perustamaan, uutta byrokratiaa, uusia elementtejä, kun ihan riittävästi niitä jo on. Ja hyvä, että tiedämme, että siihen raha ainakaan mene enempää, vaan me keskittymme nyt siihen, missä rahaa voidaan hyödyllisesti käyttää kansalaisten hyväksi. Tulevat rahat mistä sitten tahansa, niin se on kansalaisten hyväksi, ei panna enempää virkavaltaisuuteen sitä. Ja sitten mitä tulee kriisitilanteiden hallintaan, Johtaja ei tätä todennut suoraan, mutta uskoisin, että tässä sitten varmaan käytetään delegoituja säädöksiä, mutta voidaan toimia nopeammin. Minä nyt kauheasti tykkään delegoidusta säädöksistä, kollegat tietävät, aina olen vähän vastustanut niitä, mutta tässä tilanteessa kyllä olette oikeassa. Delegoitun säädöksiin voidaan saada aikaan se, että vihdoinkin elintarvikealalla ei niin kauheasti jouduta kärsimään niin kuin nyt virkavaltaisuudesta jäsenvaltioissa. No, katsotaan, miten käy tässä järjestelmässä, ennen kuin ihan suoraan sanon, että komissio on ihan oikeassa delegoidun säädöksin. Herra Garfia Berehman on oikeassa siinä, että tämä laatu tästä nyt on muuttumassa. Täytyy muistuttaa, että laatupaketin tarkoituksenakin on yksinkertaistaa järjestelmää logoiksi, merkinnöiksi, nimityksiksi, ettei mitään uusia synny. Siksi meidän täytyy käyttää synergiaa, pyrkiä löytämään säästöä uusissakin ponnisteluissa, ettei tule mitään uutta enää, kun kuka niitä ei enää kuitenkaan tunne. Eli tässä olisi hyvä pyrkiä järkiperäistämään, eikä mitään uusia kuvia ja etikettejä luoda, ettei tätä mutkisteta sen enempää, vaan yksinkertaistetaan. Ja totta kai se, ettei syrjitä viinialaa, muihin nähden ole samaa mieltä SD-ryhmän esittelen kanssa. Minä olen kyllä samaa mieltä, että tätä syrjintä täytyy käsitellä, että siihen löytyy ratkaisu. Ei se ole perusteltua, mitä nyt on tässä suunnitteilla. Ja mitä herra Anny totesi, että tämä koskee kyllä eurooppalaisia tuotteita Euroopan unionissa. Valko, Venäjä, Ukraina ovat ehkä osa Eurooppaa, mutta eivät osa Euroopan unionia. Eli tässä keskitytään nimenomaan Euroopan unioniin. Totta kai kaikki jäsenvaltiot voivat tarjota riittävästi elintarviketuotteita, maatalousperäisiä tuotteita, jotka voivat hyötyä menekin edistämispaketista. Kaikissa 28 jäsenvaltiossa on mahdollisuuksia käyttää tätä, ja kuten komissiokin sanoi, että voidaan menekin edistämistä harjoittaa ja tuttuutta lisätä. No, me järjestämme tässä vielä kokouksia kaikkien varjosittelijöiden kanssa, eri poliittisten ryhmien kesken. Totta kai kaikki jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita mietinnöstä, voivat tulla tähän mukaan, koska on erittäin tärkeää, että huomioidaan kaikkien ajatukset ja löydetään mahdollisimman laaja yhteisymmärrys vielä ennen kuin ruvetaan tekemään tarkistukset, ja niitä tulisi mahdollisimman vähän, koska tämä on ihan mielenkiintoinen paketti varmastikin ei kannata tehdä tästä sen laajempaa asiakirjaa, vaan että mahdollisimman suuri yhteisymmärrys on löydettävä. Kiitos vielä kaikille. Yritetään vielä joulun lomien jälkeen tavata tämän merkeissä. Tarkoituksena on, että tämä saadaan hyväksytyksi ensimmäisessä käsittelyssä, mitä miten, siis laajalla yhteisymmärryksellä. Kiitos. Bene, grazie. Niin, hyvä. Kiitoksia herran Garcialle, kiitos kaikille kollegoille. Ja nyt meidän täytyy mennä kohtaan seitsemän esityslistalla. Komission edustaja ei ole paikalla kuitenkaan vielä. Pidetään 10 minuutin tauko ja sitten kuullaan komission esitysaiheesta uusi EU-metsästrategia. Selvä. 10 minuutin tauko.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

Colleghi, riprendiamo... No niin, kollegat, jatketaanpa työtä. Allora, colleghi... No niin, kollegat, seuraava kohta esityslistalla on komission esitys aiheesta uusi EU-metsästrategia 20. päivä syyskuuta tämä julkaistiin ja tämä korvaa nyt vuoden 1998 strategian ja tässä yleisenä tavoitteena tiedotuksessa, tiedonannossa oli laatia EUn metsästrategia, joka perustuu kestävän metsänhoidon käsitteeseen. Siinä huomioidaan metsien moninainen rooli, mukaan lukien myös sosiotaloudelliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi komission edustajan Holzerin. Hän on agripääosastosta, joka vastaa bioenergiasta, biomassasta, metsänhoidosta ja ilmastonmuutoksesta. Tämä on osa meidän uutta metsästrategiaamme. Ja sitten totta kai kollegatkin saavat puheenvuoron. Herra Holzer, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos parlamentin jäsenille Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olemme kiitollisia siitä, että vielä tänä vuonna tuli mahdollisuus esitellä teille metsästrategia, mistä siinä on kyse, työ, joka on ollut käynnissä, sanoisin, intensiivisellä tavalla jo kahden vuoden ajan. Ja kuten sanoitte, niin se päättyy nyt siihen, kun komissio hyväksyi 20. syyskuuta tämän. Käyn hyvin nopeasti prosessin läpi sitten tietysti keskityn sisältöön ja sitten joitakin jatkotoimia, joita olemme ajatelleet tehtäviksi. Metsästrategia, kuten oikein sanoitte, ei ole sinänsä uutta. Se juontuu vuodelta 1998 ja nyt sitä täytyy arvioida uudelleen, koska maailma ympärillä on muuttunut ja Erityisesti metsän arvo ja metsätoimien arvo on tullut enemmän huomion keskiöön. Ja se on yksi pääsyistä, miksi meillä olisi tunne, että metsästrategia olisi ollut hieman vanhentunut. No mikä on uutta tai mikä meidän mielestämme komissiossa on mielenkiintoista panna merkille – on, että kuusi komission jäsentä tukee tätä strategiaa. Se ei rakennu siis pelkästään metsäyhteisön varaan, vaan meillä on agripääosasto johdossa, mutta kaksi pääosastoa ovat myös mukana, ympäristö- ja yritystoiminnan pääosastot, ja siihen otettu mukaan ilmaston pääosasto, energia- ja RTD. Alusta alkaen tärkein toive oli se, että ei olisi pelkästään yhtä näkemystä, vaan kaikki näkemykset, joilla on merkitystä tulevaisuudessa uuden metsäpolitiikan kannalta. Tiedonanto on teksti, johon liittyy kaksi työasiakirjaa – Toinen liittyy uuteen metsästrategiaan ja työasiakirja, tällainen luonnos metsä perustaisille teollisuuden aloille. Sisällöstä puhuttaessa meille tärkeää on tämä lähestymistapa, jonka olemme valinneet. Puhumme metsästrategiasta metsille ja metsäalalle metsään perustuville aloille. Tämä on tämä ensimmäinen pieni muutos. Ja sitten tärkeämpää on se, että meillä on holistinen lähestymistapa. Siihen otetaan mukaan kaikki liittyvät politiikat, myöskin koko arvoketju. Ja sitten kun puhutaan holistisesta lähestymistavasta, niin mitä meidän mielestämme piti ottaa mukaan ja otettiinkin mukaan lopulta? Metsä on keskiössä, ja metsään liittyvät toimet. Mutta siihen liittyy myös metsään liittyvää innovointia, metsään perustuvia teollisuuden aloja, bioenergia, metsää on myös maaseudun kehittämisessä ja sitten ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja tätä heijastaa myös se, että kuusi komission jäsentä ovat antaneet tukensa metsästrategialle. No sitten ihan nopeasti. Miten strategia asemoituu ja mitkä siinä ovat tavoitteet? Ensinnäkin kyse on siitä, että varmistetaan, että metsillä on tärkeä ympäristöllinen ja sosiotaloudellinen rooli EU-ssa. Käsitellään siis työllisyyttä, maaseudun kehittämistä, tuotteita, tuotteita, lisäarvoa ja sitten ekosysteemipalvelujen tarjoaminen. Tietysti täytyy noudattaa avainamassa olevia EU-politiikkastrategioita. Sen vuoksi tämä liittyy myös 2020-strategiaan ja myöskin 2050 tavoitteisiin. Tämä on erityisen tärkeää, että että tämä liittyy läheisesti näihin muihin strategioihin ja avainasemassa, oleviin EU-tavoitteisiin. Siellä siis erillään oleva politiikan ala. Se välillä, mitä tapahtuu Euroopan politiikkana, ja se heijastaa myös ja toivottavasti myös vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa koska kuten tiedätte, metsäala on jäsenvaltion toimivaltuutta, mutta myös EU-tason toimivaltuutta. Ja meillä oli tietysti pitkät keskustelut läheisyysperiaatteesta ja muista tärkeistä asioista, mutta tärkein asia on se, että strategia täytyy ymmärtää linkkinä molempien tasojen välillä. Haluaisimme myös nähdä, että strategia vaikuttaisi metsäalan toimiin niillä aloilla, jos EUlla on toimivaltuutta, jotta voidaan antaa oikeat viestit. No mitkä ovat periaatteet? Ihan nopeasti. Mielestäni olisi kolme pääperiaatetta. Kestävä metsänhoito ensinnäkin, toinen olisi resurssitehokkuus ja sitten globaali metsävastuu. Ehkäpä vähän nyt käsittelen lyhyesti näitä kolmea periaatetta, koska tässä nyt on tarkoitus väitellä kestävästä metsähoidosta. Se saattaa tulla esille keskustelun aikana tai myöhemmin. Mutta mikä on tärkeää, niin kaksikymmentä strategiassa metsä on yksi tavoitteista, perustavoitteista. Ja metsäalan tavoitteena vuodelle 2020 on varmistaa ja näyttää toteen, että metsiä hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteen mukaisesti ja että EUn panos kestävän metsänhoidon tukemiseen niin, että voidaan torjua metsäkatoa globaalilla tasolla vahvistuu. Ja sen vuoksi strategian avulla täytyisi antaa panos siihen, että eri metsän tehtävät tasapainotetaan, vastataan kysyntään ja annetaan sitten laajemminkin, pystytään tarjoamaan ekosysteemipalveluita. Ja tarjotaan perusta myöskin koko metsän perustuvalle arvoketjulle, että se olisi kilpailukykyinen ja olisi elinkelpoinen panos myös bioperustaiseen talouteen. Strategiassa olemme yksilöineet kahdeksan prioriteettialuetta – Käyn nopeasti läpi, jotta saatte kuvaa siitä, mistä puhumme. Koordinointi ja tiedotus on tässä ensimmäisenä. Tätä painotamme kovasti, koska meillä oli ja on sellainen tunne, että jos on enemmän tiedotusta ja tietoa, parempaa tiedotusta, niin se auttaisi kovasti metsäalaa. Seuraava tärkeä osa olisi sitten sen vaikutus yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Kun tästä puhumme, niin tarkoitamme sitä, että nähdään metsä globaalista näkökulmasta. Tuetaan maaseuduyhteisöjä, tuetaan kilpailukykyä, ilmastonmuutoksen torjuntaa, parannetaan ekosysteemipalveluita ja sitten lopulta parannetaan tietopohjaa. Se on kovin tärkeää. Tarvitaan parempaa ja päivitetympää tietoa ja metsä, metsän seurantaa ja enemmän tutkimusta ja innovaatioita. Tiedonannosta olette varmaankin jo huomanneet, että ei ole sään tulevalle metsätoimisuunnitelmalle. Mutta meillä onkin intressi rakentaa strategisten orientaatioiden varaan kullakin prioriteettialueella, jotka kävin äsken kovasti, kovin nopeasti läpi, jotta saamme mahdollisuuden aloittaa sitten hyvin nopeasti työmme niin, että metsästrategia saadaan toimintaan. Jäsenvaltioiden pitäisi harkita nyt näitä tavoitteita strategiassamme ja, ja myöskin prioriteetteja, kun ne toteuttavat omia jäsenvaltiokohtaisia metsäohjelmia ja toimintasuunnitelmia. Tämän haluaisimme saavuttaa strategiallamme. Kestävä metsänhoitokriteeri on mielestäni avainmenestykseen strategiassamme, sanoisin. Ja on tärkeää, niin kuin jo sanoin aiemmin, että meillä on toteen, tehokkaita toteen näytettävissä olevat tavoitteet. Eli täytyy asettaa kriteerit ja tietysti keskustelu sitten jatkuu siitä, että minkälaiset kriteerit keksimmekö pyörän uudestaan. Ei sitä pitä, tietysti pitäisi tehdä, mutta ehkä pitäisi päivittää pyörää. No ihan muutama viimeinen kohta resursseista puhuisin. Ja valiokunta varmaankin tuntee tilanteen hyvin yhteisessä maatalouspolitiikassa toinen pilari, jossa metsät ovat osa mahdollista rahoitusta ja kovasti odotamme maaseudun kehittämisen asetusta. Se on parantunut, se on antanut lisää tilaa mahdollisuuksille auttaa metsäalaa kehittymään ja myöskin tukemaan metsä, metsään liittyviä toimia. Se, mikä ei ole muuttunut, on tietysti se, että jos haetaan rahoitusta maaseudun kehittämisen puitteissa, niin edunsaajan täytyy näyttää, että hän hoitaa metsää kestävän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Muutama muu käytettävissä oleva resurssi, koska kuten sanoin, niin kuusi komission jäsentä ovat ottaneet osaa metsästrategian Life Plus, tietysti kohesiorahasto, hankkeet, rakennerahastohankkeet, Horisontti 2020, jossa on sitten uusi mahdollisuus eurooppalaisiin innovaatiokumppanuuksiin. Siis sitten ilmastonmuutospolitiikassa siihen liittyvien kehitysrahastojen kautta, e- erityisesti tietysti Red Plus ja FLECT-ohjelma. Yksi asia, josta keskusteltiin kovasti ja keskustelut perustuivat tietysti jäsenvaltioiden antamaan panokseen, toisaalta komissio on yksiköt, mutta tietysti myös sidosryhmät. Ja tämä on meille kovin tärkeää. Saimme kovasti tukea ja tuli paljon aloitteita sidosryhmien puolelta myös. Ja kuten varmaan tiedätte, meillä on yksi hallintoväline, se on tämä pysyvä metsäkomitea. Tiedonannossa puhutaan siitä, että parannetaan komitean toimintaa, saadaan siitä tehokkaampaa ja tarkastellaan myös sitä, miten voimme varmistaa johdonmukaisuuden ja koordinoinnin metsään liittyvissä politiikoissa. Haluamme myös parannuksia EU-tason keskusteluissa, missä tarpeen. Uh, we, we still have and we are very uh, uh, grateful to, to have this opportunity of an... Olemme kiitollisia siitä, että meillä on mahdollisuus sitten neuvoantavan metsäkomitean kanssa tehdä työtä, jossa metsänopistivat on mukana ja antavat näkökulmansa ja sitten myös neuvoantava komitea eh, metsä, metsään liittyvässä teollisuudessa. Emme ole tietenkään unohtaneet muita osa-alueita, jotka saattavat olla mielenkiintoisia, joista pitäisi keskustella, jotka pitäisi olla katettu. Mainitsen vain muutaman niistä halutaan erityisesti torjua metsäpaloja, tuhoa, äh, vastu, äh, torjua tuhojia ja sitten alueellista, alueiden välistä yhteistyötä halutaan tukea. Näihin osa-alueisiin ainakin yritetään puuttua, koska tämä oli nimenomaan aika monien jäsenvaltioiden toive, jotka laitettiin merkille. Entäs jatkotoimet? Olemme jo esitelleet neuvostolle samaan aikaan kun esittelemme sen parlamentille tämän strategian, niin nyt keskustelemme sitten neuvoston työryhmässä neuvoston johtopäätöksistä. Tässä on saatu aika menestystä, edistystä, olemme ehkä puolivälissä. Meillä oli hyvin mielenkiintoisia keskusteluja jäsenvaltioiden kesken. Ja nyt meillä on mahdollisuus esitellä strategia teille myös maatalousvaliokunnassa ja nähdään sitten, että miten te päätätte siitä, miten strategiaa, strategia käsitellään nyt sitten parlamentissa. No sitten lopuksi sanon, että nyt toimeenpanotyö on välittömästi aloitettu. Meillä oli jo ensimmäinen kokous pysyvässä metsäkomiteassa joulukuun alussa siitä, että miten tätä tarvittavaa työtä voidaan hoitaa. Meillä oli myös kovin intensiivisiä keskusteluja myös sidosryhmien kanssa. Eilen juuri Kopako Seka ja muut kutsuivat meidät keskusteluihin strategiasta me yksityiskohtaisemmin. Ja sitten lopuksi kiinnittäisin huomioon siihen, että uudelleenarviointi täytyy tehdä strategialle vuoteen 2018 mennessä, jotta voimme arvioida edistystä toimeenpanosta strategialle. Kiitos huomiostanne kovasti ja olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Bene, thanks a lot. Kovasti kiitoksia herra Markus Holzer ja nyt puheenvuoron saa Elisabeth Kotzinger. Elisabeth. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Markus Holzerille tästä strategian esittelystä. Mehän olemme odottaneet tätä strategiaa jo kauan. Olisi ollut tälle valtio- valiokunnalle hienoa, jos olisimme tällä vaalikaudella vielä pystyneet mietinnön tästä antamaan – vuoden 1998 strategiaa on nyt uudistettava tässä parlamentissa ja maatalousvaliokunnassa olemme kaikki sitä mieltä, että metsillä on tärkeä rooli ekosysteemeinä, mutta ne tarjoavat myös työllisyysmahdollisuuksia äh, maaseutualueilla. Metsänhoito on siis kantava pilari maaseutualueella ja tällainen metsästrategian edelleen, tai edelleen kehittäminen on täysin tervetullutta. Kiitän komissiota ja agripääosastoa, että on otettu kokonaisvaltainen lähestymistapa niin, että koko arvoketju otetaan huomioon. EUn metsästrategia oli tähän asti jäsenvaltioiden toimivallassa ja toissijaisuusperiaatetta varmasti kunnioitetaan tulevaisuudessakin, niin pitää tehdä. Komission strategiaa pitää tarkastella, tarkasti pitää asettaa prioriteetteja. Me tarvitsemme pitkäaikaisen strategian koko alalle. Olen vakuuttunut, että tässä ei ole pelkästään kyse EUn metsästrategiasta, vaan meidän pitää myös katsoa EUn alueen ulkopuolella, sillä metsä- ja puutuotteiden kauppa on tärkeä tekijä. Me täällä Euroopassa olemme tietysti kiinnostuneita siitä, että kansainväliset sopimukset ja standardit, että niitä noudatetaan. Puu on tärkeä uusiutuva raaka-aine ja tämän pitäisi näkyä koko strategiassa. Tämän resurssin käyttö on todistettavasti kestävää ja meidän pitäisi juuri tähän suuntaan mennä edelleen. Kestävän mestänhoidon sertifiointi pitäisi olla edelleen jäsenvaltioissa. Kestävyyskriteerioita ja kriteereitä ja indikaattoreita on, edellä, on hyviä jo olemassa. Mm, mehän tässä olemme keskustelleet ähm, OCFstä äh, ja ei ole vielä olemassa täysin kypsää järjestelmää, jota voitaisiin käyttää kaikessa 28 jäsenvaltiossa. Nämä pakolliset metsänhoitosuunnitelmat ovat minun mielestäni ongelmallisia. Yritykset ovat riippumattomia ja EU-velvoite olisi byrokraattinen ja toisaalta myös täysin suhteeton. Monet metsäyritykset eivät nyt vieläkään byrokratian takia ryhdy toimiin. Kaikki metsänomistajat ja tontinomistajat joutuisivat tämän kohteeksi, sillä katsottaisiin tonttirekistereistä ja tämä menisi aivan liian pitkälle. Eli kansan, kansallisten vastaavien järjestelmien pitää myös jäädä voimaan. Ja sitten tämä kaskaadiperiaate. Puun energiakäytöllä on tärkeä rooli, kun yritämme saavuttaa riippumattomuuden fossiilisesta polttoaineesta. Kaskaadiperiaate menee kuitenkin liian pitkälle eikä saavuta tavoitetta. Energiatehokkuus voidaan saavuttaa myös ilman markkinoihin puuttumista. Ja sitten vielä tämä pysyvä metsäkomitea ja sen roolin vahvistaminen, ähm, sen pitäisi olla vahvempi kuin neuvoa antava komitea. Mielestäni on tärkeää, että metsäala otetaan mukaan strategian kehittämiseen ja kaikki arvoketjun toimijat otetaan huomioon. Myös tämä kansainvälinen näkökulma ja maailmanlaajuinen merkitys pitää ottaa mukaan strategiaan. Kiitos. Grazie, Elisa. Kiitoksia Elisabeth. John Hanson ja sen jälkeen seuraava kollega. Tack så mycket för eh, Kiitoksia tästä uuden metsästrategian esittelystä. Toivotan itsekin tervetulleeksi tämän strategian. Kiitos tästä esittelystä. Tämä on yksi niistä aloista, missä EU toimii eri tavoin vaikuttaa paikalliseen ja kansalliseen työkön. Kyse on maaseutupolitiikasta, teollisuuspolitiikasta, eikä vähiten tutkimuspolitiikasta horisontti 2020. Eli ihan hyvä, että pyritään jotenkin kokoamaan yhteen tämä kokonaisvaltaisemmalta pohjalta, siis myös näin suhtauduttaisiin metsiin paljolti voin olla samaa mieltä komission esityksen kanssa. Ennen kaikkea on tärkeää, että kun nyt esitellään uusi strategia metsänhoitoa varten, kun on niin paljon tapahtunut sitten viime keskustelun, ja mitä mahdollisuuksia on metsissä, met, puutavarassa, niin että voitaisiin hyödyntää tätä kestävältä ja uusiutuvalta pohjalta, ajatellen ympäristöä, energiaa ja muuta. Omat kokemukseni ovat metsäalalta myös, metsäteollisuudesta, sikäli että ei se ole pelkästään energiaa, vaan sitä voidaan käyttää yhdessä muun muassa öljyteollisuuden tuotteisiin, korvaten muovia, korvaten muita keinotekoisia materiaaleja. Sitä voidaan käyttää jopa vaatteissakin. Puu on usein paljon kestävämpi raaka-aine kuin moni muu. Esimerkiksi paljon kestävämpää kuin puuvilla. Siellä on paljon myrkkyjä käytössä, siis puu olisi paljon kestävämmällä pohjalla. Totta kai tarvitaan teknistä kehitystä, eli todella on tärkeää, että otamme tämän näkökulman mukaan. Yhtä lailla, jos ajatellaan Ruotsia, niin meillä on aika isoja alueellisia eroja siltä osin, mikä merkitys metsillä on, mitä tarkoitetaan kestävällä metsänhoidolla Pohjois-Ruotsissa, Keski-Ruotsissa tai Etelä-Ruotsissa. Tietenkin tätä täytyy nähdä laajemmissa eurooppalaisissa puitteissa. Siksi on erittäin tärkeää, kuten kollegakin totesin, että mikä on se yhdyspiste eurooppalaisen strategian ja kansallisten metsäsuunnitelmien kesken. Tai sitten jos on yksittäistä metsänomistajaa, jolla on oma suunnitelmansa, onko tämä kaikki pakollista ja suhtaudun vähän epäilyvästi tähän. Jos ajatellaan alueellista tasoa, täytyy muistaa jäsenvaltion omaa sisäistäkin rakennetta, kun moni jäsenvaltio käyttää myös resurssisuunnittelua alueellisella tasolla, ei pelkästään liittovaltiossa, vaan muillakin muissakin yhteyksissä luonnonvarojen käytösuunnittelu on alueellisella tasolla. Ehkä olisi parempi löytää tässä yhteyksiä alueellisella tasolla, eikä pelkästään ajatella yksittäistä metsänomistajaa. Totta kai tässä on hyvä käydä myös keskustelua muista kysymyksistä ehdotuksessa, mutta kyllähän tähän sitten vielä palataan. Lopuksi kuitenkin vielä toteaisin, että minusta tämä on hyvin tervetullut ehdotus hyvä käydä keskustelua strategian tiimoilta. Metsäkysymykset vaikuttavat myös siihen, että voidaan konkreettisesti saavuttaa tavoitteet eri ohjelmissa. Odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua uudesta strategiasta. Metsäalaa varten, kiitos. Grazie, Kiitoksia. Juhansen ja sitten Oslinger. Äh, Ensinnäkin kiitoksia siitä, että metsäala otettiin täällä puheeksi ja komissio yrittää kehittää yhteistä strategiaa ja sopeuttaa sen, mutta mielestäni tämä on kyllä liian epäkonkreettista. Metsä on enemmän kuin puiden summa. Ja jos katsotaan Eurooppaa, ei pelkästään Ruotsia, vaan Eurooppaa, niin Euroopassa on eri metsätyyppejä. Ja Anteeksi, pyydän anteeksi. Ja näitä metsätyyppejä pitää käsitellä eri tavoin. Monissa eteläisissä Euroopan maissa on ongelmana, että metsäpalot tuhoavat paljon metsäalaa joka vuosi. Meidän pitää selkeästi sanoa, että myös määritellä, mitä tehdään metsityksen eteen ja metsäpalojen ennaltaehkäisemiseksi. Joka vuosi metsäpalot koskettavat näitä alueita, mutta silti pitkäaikaisia suunnitelmia ei ole. Samalla käytön suhteen on kovaa kilpailua. Metsien energiakäyttö ja, ja ka, puun käyttö, energiaraaka-aineena on tärkeää, mutta monis, monin paikoin nyt jo törmätään rajoihin, eli pitää siis, pitää siis miettiä, missä menee eh, luonnonsuojelun ja käytön raja. Usein tulee nopeasti tuo raja vastaan, jossa, josta lähtien kestävyys on vaarassa. Jos esimerkiksi nyt löydetään puu lämmitysaineena uudelleen, niin silloin tulee, tulee esimerkiksi konflikteja FFH, FFH-kriteerien suhteen. Nämä tällaiset käytön konfliktit, niistä ei ole puhuttu strategiassa ja toivoisin, että me saisimme eri metsätyypeille sertifiointijärjestelmän ja tuollaisen standardin, tuollaisen leiman, jolla voitaisiin todistaa kestävyys. Nämä tällaiset kriteerit voitaisiin määritellä Euroopan tasolla ja meidän pitäisi edistää asiaa niin, että voimme kehittää standardeja, joiden avulla voimme määritellä kestävän metsätalouden ja näin voimme myös sopia käyttöstä Tietysti metsäpolitiikalla on kansainvälinen näkökulma, mutta ennen kaikkea Euroopassa meidän pitäisi määritellä kestävä metsätalous. Jo, jos tässä vain vahvistetaan tiettyjä instituutioita, niin silloin pitää kyllä kysyä, mikä tässä on tavoitteena. Jos nämä instituutiot eivät ole tehokkaita, niin meidän pitäisi ei pelkästään vahvistaa niitä, vaan antaa niille tavoite. Mielestäni tämä strategia määrittelee liian vähän konkreettisia toimia tulevaisuutta varten. Kiitoksia, olen Itchak. Bardzo dziękuję. Ja również przyjmuję. Kiitos kovasti. Minäkin panen tyytyväisenä merkille, että meillä on strategialle vuoteen 2020. Se on erityisen tärkeää. Meidän täytyisi koordinoida näitä kaikkia töitä joita tehdään metsään liittyvillä aloilla, joita suoritetaan yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ei tietysti voida vaatia komissiolta, että se esittää ratkaisuja, jotka toteutettaisiin kaikessa jäsenvaltiossa samalla tavalla. Se ei ole eri syystä mahdollista. Ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa ensinnäkään. Ja toiseksi yksittäisissä jäsenvaltiossa metsänhoito järjestetään ihan eri tavoilla. Esimerkiksi Puolassa metsät ovat pääasiassa valtionomistajia. Toisilla alueilla Euroopassa omistajana ovat yksityiset henkilöt tai jopa rahastot tai yhtiöt. Eli jotta saataisiin harmoniseen yhteistyön puitteet, niin se on erityisen tärkeää. Kun puhutaan metsistä, niin täytyy kiinnittää huomiota siihen, että metsäalan lisääminen, metsäpinta-alan lisääminen Euroopassa tuo vain positiivisia asioita. Toisaalta hiilidioksidipäästöjä voidaan sitoa, eli ilmastonmuutokseen liittyvät hyvät vaikutukset sitten toisaalta, ja sekin on erityisen tärkeää, on, ovat työpaikat yli kolme miljoonaa työpaikkaa Euroopassa, jotka liittyvät välittömästi metsiin. Se on todellakin merkittävä asia. Horisontti 2020 toiminnan yhteydessä tietysti täytyisi ottaa huomioon uusien työpaikkojen luominen, jotka perustuvat uusiin tekniikoihin, koska on erityisen tärkeää, Eli että kun puhuimme näistä uhkista, joita tulee esille metsien yhteydessä, metsäpalot ja muut traagiset tapahtumat, että voisimme saada aikaan laajan kirjon ratkaisuja, uusia tekniikoita, jotka liittyvät metsien suojeluun metsäpaloilta esimerkiksi. Tärkeää on myös se, että tarkastelisimme ohjelmaa liittyen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, koska toisen pilarin puitteissa on tukea metsitykseen suoraan fyysisille henkilöille. Siellä on mukana myös toimia, jotka liittyvät siihen, että ennallistetaan metsää luonnonkatastrofien jälkeen. Kannattaa kiinnittää huomiota näihin asioihin ja äh, voisimme saada järjestettyä yhteisen vakuutusjärjestelmän metsille, ihan niin kuin tehdään äh, maatalouden satojen osalta. Paljon on varmaankin tehtävää. Yhteiskunnallinen tekijä, ekologinen tekijä, niiden lisäksi tietysti kaikki kiinnittämme huomiota taloudelliseen tekijään, koska metsät ovat kovin arvokkaan raaka-aineen puun lähde jota käytetään paljon. Ja vielä yksi asia. Jos puhutaan ekologiasta, niin eh, täytyy sanoa selkeästi, että ja tunnistaa se, että Euroopassa on paljon maa-aloja, joissa viljellään matrastuotteita, mutta tulevaisuudessa olisi parempi, jos ne olisivat metsää monestakin syystä. Ensimmäinen on taloudellinen tekijä, tietysti ekologiset ja yhteiskunnalliset tekijät siihen lisänä. Ja tämä täytyy tietysti tulevaisuuden osalta ottaa huomioon. Ja sitten on tietysti näitä mm, kesäntönä olevia alueita. Ja että voitaisiin varmistaa niiden käytettävyys tulevaisuudessa, niin olisi parempi, että nekin olisivat metsän peitossa. Ja nyt ne sitten joutuvat hallitsemattoman erosion kohteeksi. Tällaisia maaloja Euroopassa on paljon. Kiitos. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me puhumme tässä metsätalouden kestävyydestä. Ja minun maassani on yksi puulaji, joka ei ole enää kestävä. On kyse tuhka puusta ja se kärsii sairaudesta, joka on tullut Euroopasta meidän saarellemme. Tämä sairaus ö, uhkaa viedä tämän puun täysin sukupuuttoon. Minä olen kuullut tästä, on siis kyse saarnista, ja minulla, minunkin maatilallani on ollut saarneja nyt sitten, jos voidaan käyttää ö, ö, geenimuuntelua, niin voitaisiin sarnia muuttaa, ni, muuttaa niin, että, että sarni voi vastustaa tätä tautia. Jos siis, jos siis nyt tällainen haluttaisiin tehdä, niin olisiko mahdollisesti niin, että vihreä loppaus, loppaus aiot, vaikuttaisi komission mielipiteeseen? Äh, niin on hyvä, että puhumme eurooppalaisesta strategiasta metsäalalla ja metsähoidossa. Koska kun puhumme maa- ja metsätalouden vaikutuksesta esimerkiksi elintarviketuotantoon ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja kun puhumme näistä asioista, niin metsäalalla ja metsähoidolla on erityisen tärkeä rooli. Olen viitaten siihen, mitä Hoisling sanoi, mitä tulee metsän käyttöön, niin täytyy kyllä nähdä, että suurissa osissa Eurooppaa vaikeilla alueilla, metsäalueilla, anteeksi, vuoristoalueilla on selkeästi alikäyttöä metsissä. Ja se on ollut jo vuosi vuosikymmenten ajan tilanne, kun metsien käyttöä kukaan oikeastaan enää ajattele. Ja mitä erityisesti tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, niin nämä metsät eivät anna panosta tällä hetkellä, jonka ne voisivat antaa panoksen tähän, kun metsää ei käytetä. Niin se vapauttaa niin paljon hiilidioksidia kuin se sitoo, eli kun se on kiertokulku. Ja vain jos puuta hyödynnetään, joko energia tavoit, energiantuotantoon tai rakennuksiin, niin se on sitten, vain silloin tulee tehokas panos hiilidioksidin vähentämiseen. Sanon tämän sen vuoksi, koska minun alueellani esimerkiksi viimeisen 50 vuoden aikana on ollut positiivinen kehitys, että puuta on käytetty hyvin hyödyksi. Erityisesti kaukolämpölaitoksissa, kunnissa. Ja toisesta pilarista sitten maaseutupolitiikasta tulisi kannuste puun käyttämiseen. Toisen pilarin panos, sen pitäisi antaa panos siihen, että, ja se onkin tehokkaasti viimeisen seitsemän vuoden aikana myötä vaikuttanut siihen, että metsän omistaja voi myös käyttää metsää. Jo viimeisen seitsemän vuoden aikana niin Niitä itse asiassa liittyy liikenneasioihin. Eli haluaisin sanoa, että jos teemme strategiaa, niin sen täytyy olla sisältöä rikas ja komission täytyy tietää, mitä toinen käsi tekee. Eli voidaan kirjoittaa kauniita papereita ja sitten kun puhutaan luvista maaseudun kehittämissuunnitelmille, niin sitten äh, halutaan parantaa puun käyttöä vaikeilla alueilla – niin niille alueille, jotka sitä haluavat tehdä, ne täytyy, ei, ei sitten täytyy asettaa esteitä siihen tielle. Sitten toinen asia, josta Häusling puhui, ovat nämä metsäpalot ja niiden estäminen. Olen kovin skeptinen, jos nyt haluaisimme käyttää eurooppalaista rahaa, jotta metsäpaloja voitaisiin torjua. Siis on hyvin tunnettu, että erityisesti Etelä-Euroopassa metsäpalot saattavat olla myös äh, tahallisesti aiheutettuja, jotta se voi lainoitapa käyttää lyhytaikaisesti hyödyksi metsää, mikä ei ole metsänsuojelun periaatteiden mukaista. Eli jos tähän liitetään eurooppalaista tukea ja rahoitusta, niin pitää olla kovin varo, varovaista, jos tällaista rahallista kaskeamista tu, tuetaan. Eli jos ajatellaan haittoja eurooppalaisilla rahoilla, se on huono asia. Jos jotain tällaista tehdään, niin sitten täytyy olla todellakin varma siitä, että että tällaista kaskeamista tai metsän polttamista ei tapahdu eurooppalaisilla rahoilla. Bene, Hyvä, kiitoksia Herbert. Viimeisenä Luis Kapulas. Obrigado, mutta Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komission esitelmästä ja haluaisin nyt muutamasta konkreettisesta seikasta puhua. Tämä komission asiakirja on hyvä, se on johdonmukainen ja hyvin jäsennelty ja varmasti voimme löytää konsensuksen sen suhteen, mutta ö, käytännössä tällä asiakirjalla ei varmasti ole kovinkaan paljon seurauksia. Eli pysyvä metsäkomitea on edelleen koordinointitaho ja neuvoa antava komitea, FFH, ovat edelleen ovat edelleen olemassa samassa järjestelmässä. Poliittisista välineistä, kun puhutaan, niin meillä on jo muutamia. Maaseudun kehittäminen, kehittämisen väline 5 miljardia euroa varoja on ajalle 2014-2020. Mutta nämähän ovat siis jäsenvaltioiden rahoittamia toimia. Eikö tämä siksi ole vain pelkästään tavallaan filosofinen keskustelua? Jos me haluamme uuden metsästrategian EUlle, niin jäsenvaltiothan ovat jo nyt oma, tehneet omat maaseudun kehittämissuunnitelmansa ja ne on varmasti lähetetty jo Brysseliin, niin otetaanko tässä vaiheessa enää edes tätä metsästrategia-asiakirjaa huomioon? Öö, me keskustelemme asiasta, mutta järjestelmät ja rakenteet pysyvät aivan ennallaan. Ainoa täytäntöönpano-ohjelma on tämä maaseudun kehittämisen ohjelma – Joten täytyy kysyä, onko tällä uudella strategialla minkälaisia konkreettisia seurauksia. Strategian, strategia pitää myös panna täytäntöön ja pitäisi ottaa, se pitäisi ottaa myös huomioon, kun komissio tekee maaseudun kehittämisohjelmaansa. Kiitos kollegat teille kaikille puheenvuoroista. Haluaisin vielä muistuttaa teille, että puheenjohtajakokouksessa ei ole vielä annettu lupaa laatia valiokunta-aloitteista mietiä tällä lainsäädäntökaudella, kun ei tällaista lupaa ole, niin ei tietenkään tällä kaudella enää onnistutta hyväksymään mitä mietintöäkään. No kuitenkin minäkin kittäisin komissiota ja ennen Jana Uudelle vielä Markus Holtzerille puheenvuoron hän saa vastata. Thank you very much, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Ja puhun tässä ennen kaikkea kolmeen seikkaan. Ensi, ensinnäkin metsäpalot. Tämä on aihe, jota olemme keskus, käsitelleet aivan keskustelun alusta lähtien, ja se on hyvin monitahoinen ongelma haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että ennen kaikkea maaseudun kehittämisohjelmassa on mahdollisuuksia ennaltaehkäistä metsäpaloja sekä myös metsittää metsäpalon jälkeen. Eli tässä ei ole kyse sellaisesta varojen käytöstä, jolla ei olisi lisäarvoa EUn edunsaajille. Tämä on hyödyllistä ei pelkästään metsäpalojen ennaltaehkäisemiseksi, vaan myös metsäpalojen vaikutusten vähentämiseksi. Metsäpalothan tuhoavat luonnon monimuotoisuutta ja niillä on muitakin kielteisiä vaikutuksia. Me olemme seuranneet tätä suuntaviivaa jo jonkin aikaan ja tietysti rajoituksia on jäsenvaltioiden tasolla ja rajoituksia on myös komission yksiköissä, mutta olemme löytäneet tavan käsitellä tätä ongelmaa ja kuten sanoin jo aikaisemmin esitelmässäni, me olemme tunnistaneet tämän tärkeäksi aiheeksi, johon pitäisi puuttua myös metsästrategialla. Ja sitten tautien kysymys. Tästäkin eräs edustaja puhui. Tietysti me olemme tästä saarniin tautiongelmasta tietoisia ja, ja meillä on mahdollisuuksia torjua tällaisia tauteja. Meille erityisen Tämä on erityisen tärkeä aihe ja saarnin ongelmat sekä tuholaiset ja taudit me olemme myös tunnistaneet sellaiseksi aiheeksi, johon aiemme tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota mahdollisuuksien rajoissa. Sitten tämä kysymys siitä, onko tämä vain filosofinen keskustelu. No ei tämä ole pelkästään filosofista keskustelua. Ehkä se ei ole tarpeeksi selkeä tai tarkkasanainen, mutta jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa käydystä keskustelusta me olemme tämän strategian kehittäneet. Me olemme käsitelleet asiaa jo kaksi vuotta, joten mielestäni ei ole sellaista riskiä, että strategia tulee nyt liian myöhään, sillä valmisteluvaiheessa jo jäsenvaltiot tiesivät, mitä tulokseksi tulee tästä prosessista, eli jäsenvaltiot ottivat tämän jo huomioon kehittäessään maaseudun kehittämisen ohjelmiaan. Kiitos vielä mahdollisuudesta tulla tänne esittelemään strategiamme ja Kiitos, että nyt vielä ennen tämän vuoden loppua saimme tämän asian esityslistalla. Me olemme kiitollisia siitä. Kiitos. Se, hyvä. Kiitoksia kaikille kollegoille, kuten myös komission edustajalle. Näin voimme mennä viimeiseen kohtaan esityslistallamme. Olemme kyllä ihan aikataulun puitteissa, että ehditään vielä sitten joulutrinkillekin. Kahdeksan. Yhteisön kasvilajikeviraston esitys johtaja Martin Ekvard antaa tämän esityksen. Ekvard siis esittää nyt viraston toimintaa. Aikaisemmin parlamenttihan ei ole ollut mukana tässä lainsäädännössä, joka liittyy kasvilajikeen oikeuksiin. Mutta nyt, kuten tiedämme, tilanne on muuttunut ja varsinkin kasvilisäysaineistoon liittyvä ehdotus sisältää myös uusia tehtäviä, jotka on osoitettu kasvilajikevirastolle. Kasvilajikevirasto säännöstö saa muitakin muutoksia vielä tulevina vuosina. Tämän lisäksi aika harva kansalainen ylipäätään tuntee tätä tärkeää virastoa. Aika vähän tiedotusta on tapahtunut parlamentin ja viraston kesken tähän asti. Siksi me toivommekin, että tämä tilanne nyt muuttuisi. Sitä paitsi Euroopan parlamentti on myös tilannut selvityksen rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä, kun on kyse virastosta, jotka hoitavat oman rahoituksensa. Eli hauska päästä tutustumaan tähän työhön ja annankin puheenvuoron välittömästi herra Ekvaadille. Olkaa hyvä, herra Ekvaad. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että sain kutsun tänne pitämään tämän esitelmän. Kuten sanoitte, aikaisemmin Euroopan parlamentin ja yhteisen kasvilajikeviraston välillä ei ollut paljonkaan yhteyksiä. Nyt olen ensimmäistä kertaa vieraillut Euroopan parlamentissa ja CPVO nyt esittelee toimintaansa ensimmäisen kerran tässä valiokunnassa sen, sitten sen toiminnan alkamisen vuonna 1995 on siis todellakin korkea aika, että käsittelemme asiaa. Ja ennen Lissabonin sopimusta ei tietysti ollut muodollisia asioita, joita piti käsitellä. Nyt meillä on tämä kasvien lisäysaineistoa koskeva asetus, jolla, jonka kautta CPVO saa enemmän tehtäviä ja parlamentti tietysti tästä lainsäädäntöehdotuksesta antaa mielipiteensä. Meillä on myös perustusasetus, jota on arvioitu muutama vuosi sitten. Ja perusasetosta tarkastellaan myös lainsäädännöllisesti uudelleen ja parlamentti varmasti osallistuu tähänkin prosessiin. Kuten puheenjohtaja on maininnut, EP on tuottanut tutkimuksen tästä CPVOsta. Öö, tämä tutkimus on oikein hyvä. Se tunnistaa hyvin tärkeimmät seikat ja on mielenkiintoista ja hienoa, että parlamentti on nyt kiinnittänyt huomiota CPVOhon. Ja näin voimme puhua niistä palveluista, joita me tarjoamme virastossamme kansalaisille. Mm, ja mielestäni meidän toimintamme on keskeistä tässä liiketoimintaympäristössä, siis, joka on yhä monimutkaisempi. Innovointi kasvilajikkeiden suhteen on tärkeää kun yritämme ruokkia maailman kasvavan väestön, maanviljelyalaa on vähemmän ja väestöä ruokittavana taas enemmän, joten pitää lisätä kasvilaikkeiden su- suojattelua. Meidän pitää tuottaa en, parempaa laatua ö, kansalaisille ja tarjota lajikkeita, jotka ovat kestäviä maanviljelyn kannalta. Kuulin tuossa metsänhoitokeskustelussa, että innovointia on myös puu tautia kestävien ja metsäpaloja kestävien puulajikkeiden kehittämisessä. Minun pääviestini tässä esitelmässä ovat, että kasvilajikkeiden suojelu on keskeistä ja että tällainen itsensä rahoittava EU-virasto on paras tämän EU-politiikan hallinnoimiseen. CPVn rahoitus on täysin avointa ja sitä tarkastetaan ja valvotaan tehokkaasti sekä on loogista, että sen lisäksi on loogista, että CPVO saa uusia tehtäviä tällä alalla. Minulle on annettu 10 minuuttia aikaa esitelmäni varten niin, ähm, ja minulla on paljon sanottavaa, joten tuossa minulle mainittiin, että ehkä saan hieman lisäaikaa. Annan siis tällaisen yleiskatsauksen tästä järjestelmästä, tästä virastosta, sitten puhun tilastoista, CPVO:n rahoituksesta sekä PRM-asetusehdotuksen uusista tehtävistä, jotka annetaan CPVOlle ja sitten puhun tämän järjestelmän arvioinnista. Näkin tämä EUn kasvilajikejärjestelmä. Se luotiin vuonna 1994 neuvoston asetuksella. Ja nämä teollis- ja tekijänoikeudet, jotka, jotka annetaan tämän järjestelmän alaisuudessa, ovat päteviä 28 jäsenvaltiossa. Nämä 24 jäsenvaltiota, joilla on kasilajikkeiden teollisten oikeuksien suojelu, niissä voidaan siis valita, halutaanko kansallinen kasvilajikkeen suojelu vai EU-laajuinen oikeuksien suojelu. EU-järjestelmä vastaa UPOVin vuoden 1991 säännöstöä. UPOVhan on tuo kasvilajikkeiden kansainvälinen suojeluliitto ja vuoden 1991 säännöstö on EU-säännöstön malli. 24 EUn jäsenvaltiosta on UPOVin jäseniä ja EU sinällään on UPOVin jäsen myös hallitusten välisenä järjestönä. Eli siis UPOV on tavallaan tämmöinen maailmanlaajuinen kattojärjestö. EUn kasvilajikkeiden suojelujärjestelmä on räätälöity järjestelmä. Se on siis teollisesti tekijänoikeusjärjestelmä, joka ei vastaa muita järjestelmiä. Meillä on tässä järjestelmässä jalostajan poikkeus. Se tarkoittaa sitä, että kaikki lajikkeet, jotka ovat suojeltu tai jotka eivät ole suojeltua, niitä voidaan käyttää jalostajan tutkimukseen ilman minkälaisia rajoituksia mitään oikeudellisia rajoituksia. Meillä on myös maanviljelypoikkeus tässä järjestelmässä, eli maanviljelijät voivat tietyissä olosuhteissa käyttää suojeltuja kasvilajioikeuksia omissa yrityksissään. Tärkeää on myös se, että kasvilajikkeita ei voi suojella patenteilla, ei Euroopan patenttijärjestelmässä patenttisopimuksen alaisuudessa eikä myöskään direktiivin alaisuudessa, joka koskee bioteknologian keksintöjä. No, mutta mitä sitten tulee cpvo niin meillä on tietty tehtävä. Meidän tehtävämme on edistää kasvilajikkeiden innovointia niin, että me hallinnoimme kasvilajikeoikeuksia korkealla tasolla kuitenkin kohtuullisin kustannuksin ja tarjoamme neuvonantoa niille, jotka, joilla on kasvilajikeoikeuksia. Me olemme siis olleet toiminnassa vuodesta 1995 asti. Meidän pääpaikkamme on Angerissa, Ranskassa. Meidän virastomme johtaja ja varapääjohtaja saavat nimityksensä neuvostolta. Meillä on 45 henkilökunnan jäsentä 12 eri eh, kansallisuudesta, eli me olemme melko pieni virasto EU-mittakaavassa. CPVO hallinnoi hallintoneuvosto, johon palaan. Lisäksi meillä on valituslautakunta, eli asiakkaat voivat tehdä valituksen, jos he eivät ole tyytyväisiä tekemäämme päätökseen. Jos valituslautakunnan päätös ei miellytä, niin sitten EUn yleisen tuomioistuimen voi tehdä lisävalituksen. Me tie, teemme Sankopääosaston kanssa jo tiivistä yhteistyötä, mutta neuvoston ja parlamentin kanssa ei ole tähän asti ollut kovinkaan paljon yhteistyötä. Tärkeä näkökulma on se, että me teemme tiivistä yhteistyötä hakemusten tutkinta toimistojen kanssa. Me tarvitsemme siis teknistä apua, kun tutkimme sitä, voidaanko antaa kasvilajikeoikeus vai ei. Hallintoneuvosto siis valvoo CPVOta. Siihen kuuluu EU-jäsenvaltioiden edustajia, Euroopan komission edustajia ja tarkkailijajärjestöjä. Hallintoneuvosto on lisäksi CPVOn talousarviovallan käyttäjä. Eli Euroopan parlamentti itse asiassa ei tee päätöksiä CPVOn budjetin suhteen. Hallintoneuvosto lisäksi päättää siitä, minkä tutkintotoimistojen kanssa jäsenvaltiossa voimme tehdä yhteistyötä, mitkä tällaiset niin sanotut tutkintotoimistot voivat siis tehdä teknisiä tutkimuksia. Näiden toimistojen pitää tietyt kriteerit täyttää ja hallintoneuvosto tosiaan päättää, mitkä tahot täyttävät nämä kriteerit. Hallintoneuvosto lisäksi hyväksyy tekniset protokollat. Niiden perusteella päätetään, onko kasvilajike aivan omanlaatuisensa. Ja näitä teknisiä protokolleja käytetään esimerkiksi vihannesalalla, kun halutaan saada lupa markkinoille saattamiseen meillä ei ole teknistä infrastruktuuria, eli me käytämme kansallisten jäsenvaltioiden, siis jäsenvaltioiden ö, omia toimistoja. Niitä on joka puolella Euroopassa. Näin voimme taata, että kaikki eri ympäristöolosuhteet otetaan huomioon näissä tässä teknisessä tutkinnossa. Vuodesta 1995 lähtien olemme saaneet huomattavan määrän hakemuksia ja nyt vuodesta 2010 lähtien meillä on ollut online-hakemusjärjestelmä ja tällä hetkellä 65 prosenttia hakemuksista tulee verkossa. Me olemme antaneet kolme, yli 36 000 teollista tekijänoikeutta, 21 500 niistä on edelleen voimassa. Nämä oikeudet koskevat 1800 eri lajike, lajia. Eli meidän, me tarvitsemme paljon asiantuntemusta jäsenvaltioista. Tässä näette, en tiedä erotatteko tämän taulukon, mutta tässä on siis jaoteltu hakemukset eri satojen mukaan. Näette, että koristekasvit ovat tässä suurin ala, jolta saamme hakemuksia. Melkein 60 prosenttia hakemuksista koskee kor- koristekasveja ja sitten maanviljelylajikkeet kattavat noin 24 prosenttia ja hakemuksista no, reilu 12 prosenttia koskee hedelmiä ja 6 prosenttia vihan, anteeksi siis 12 prosenttia vihanneksia ja 6 prosenttia hedelmiä. Tällä vuonna me olemme rikkoneet ennätyksen, jos sitä ei nyt näe tässä taulukossa, sillä tämä taulukko tehtiin ennen kuin ähm, saimme nämä luvut. Tänä vuonna äh, uusia lajikkeita tulee yli 3200 siis EU-yrityksiltä ja ulko, ulkomaisilta yrityksiltä. Tässä näette mistä maista olemme saaneet hakemuksia viime, tämän vuoden aikana. Näette, että Alankomaat on tuo maa, josta olemme saaneet eniten hakemuksia. Seuraavana tulee, tulevat Ranska, Saksa, Tanska. Ja tässä näette myös ö, kaikki muutkin maat, joista olemme saaneet hakemuksia. Me olemme saaneet hakemuksia myös muista kuin EU-maista. Eniten niitä on tullut USAsta, Sveitsistä ja Japanista. Noin kaksi, tai reilu 20 prosenttia hakemuksista tulee EUn ulkopuolelta ja loput sitten EUsta. Tämä näyttää, että hakemuksia tulee todellakin aivan maailman joka kolkasta. Tämä siis CPV on toiminnasta. Siirryn seuraavaksi CPV on rahoituksen ja tämä liittyy tuohon EPn e teettämään tutkimukseen. Sen tarkoituksena oli tarkastella, miten CPV määrittelee maksut ja miten budjetin ylijäämää käsitellään sekä miten vastuuvapausmenettely toimii. Ensinnäkin komissio päättää maksujen tason, niin siis niiden maksujen, joita hakijoiden on maksettava. Komissio perustaa tämän päätöksensä hallintoneuvoston ehdotuksen. Ja kuten mainitsin, me olemme virastona itsemme rahoittava. Se on tietysti mukava tilanne meille, mutta toisaalta meidän pitää tasapainottaa kaksi melko erilaista tavoitetta. Eli meidän pitää kyllä taata toiminnan, toimintamme jatkuvuus, eli taata se, että meillä on tarpeeksi varoja tehdä toimin, toteuttaa toimintaamme sillä, me emme voi pyytää jäsenvaltioita tai komissiolta varoja, eli meidän pitää todellakin varmistaa, että varat riittävät toimintaan. Toisaalta sitten meillä ei saa olla liikaa varoja, eli meidän pitää pitää varausreservi järkevällä tasolla. Tämä on joskus vaikeaa muun muassa siitä syystä, että virastomme perustuu tarpeeseen. Me emme siis etukäteen tiedä, paljonko hakemuksia tulee. Ei ole siis aina niin helppoa saada aikaiseksi tasapainoinen talousarvio tai budjetti. Meidän pitää tarkastella kahden tai viiden, viiden vuoden ajan jaksoa, jotta meillä on tällainen keskipitkän aikavälin tasapaino olemassa. Tässä näiden maksujen suuruusluokka eh, hakijat maksavat haku, hakemusmaksun ja sitten hakemuksen eh, tai siis tämän eh, lajikkeen tutkinnon tutkinta maksaa. Ja lisäksi meillä on maksu sellaiselle tilanteelle, että kansallisella tasolla on tehty jo ja sen siirtäminen tai siirtäminen meille maksaa 240 euroa ja, ja vuosittain, vuosimaksu on 300 euroa, siis teollisen tekijöiden ylläpidon maksu. nyt aikaisemmin hakumaksu, äh, hakemusmaksu oli 900 euroa, se on alennettu 650, ja nyt sitten ensimmäinen äh, tammikuuta 2014 lähtien tämä vuosimaksu on alenee 250 euroa. Tämä johtuu siitä, että meidän pitää pienentää varausta. Tässä näette, että sekä vuonna 2011 että vuonna 2012 meidän budjettimme on ollut noin 13 miljoonaa euroa. Tuoton eli nettotuloksen tulos on kasvanut noin 1,5 miljoonaa. Me olemme näitä hakemusmaksuja siis alentaneet tämän vuoden alussa ja siksi tämän vuoden nettotulos on noin 0,5 miljoonaa ja ensi vuonna sitten tuo vuosimaksu alenee ja se johtaa alijäämään budjetissa. Näin voimme taata, että tuo vapaa varaus menee oikeaan suuntaan. Meillä oli aika paljon varoja tuolla varauksessamme ja otemme käyttäen juuri nämä mainitut toimet jotta tuloksesta tulee negatiivinen sitten vuonna 2014. Tässä näette, että vuonna 2014 plussaa on noin 500 000 ja tässä näette, että pääsemme sitten miinukselle, jotta varaus saadaan sopivalle tasolle. Mitä me sitten teemme talousarvion tasapainottamiseksi. Kuten sanoin, olemme alentaneet maksuja. Hallintoneuvosto tuki maksujen alentamista täysin, vaikka eikä hakemuksia tulee sitten kansallisella tasolla vähemmän, sillä EUn tasolla on sitten edullisempaa hakea teollisia tekijänoikeuksia. Meillä on investointipolitiikka, jonka hallintoneuvosto hyväksyy ja jota tilintarkastustuomioistuin valvoo. Myös vastuuvapausmenettelyä tässä tutkimuksessa tarkasteltiin. Voin sanoa, että tämä menettely toimii meillä niin, että että hallintoneuvosto hallintoneuvoston jäsenet hän nimitetään jäsenvaltioissa ja vastuuvapaus sitten perustuu tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon. Meillä on myös sisäisiä tarkastusjärjestelmiä. Eli kun otetaan kaikki tämä huomioon, niin voi tehdä sen johtopäätöksen, että CPVOta valvotaan tarkemmin per käytetty euro kuin mitään muuta EU-tahoa tai toimielintä. Nyt on siis ehdotettu uutta kasvien lisäsäännöstöä koskevaa asetusta. Siinä on ehdotettu, että perustettaisiin kasvi, unionin kasvilajikerekisteri. Komissio on hoitanut tätä tehtävää tähän mennessä ja Useimmat jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä siihen, että CPV ottaa nyt tämän hoitaakseen. Lisäksi me hoitaisimme tietyt listaukset, esimerkiksi vihannesten ja hedelmien suhteen tarvitaan tietyt luvat, ja nyt tässä sitten siirretään jäsenvaltioiden toimivaltaa tiety, tietyllä tavalla CPVOlle ja pitää tietysti keskustella edelleen siitä, ovatko EP ja neuvosto samaa mieltä tästä siirrosta. Lisäksi meidän tulee tehtäväksi neuvoa jäsenvaltioita lajikennimien suhteen ja me valvomme myös noita teknisen tutkinnan toimistoja. Haluaisin lisäksi mainita, että luultavasti kun te osallistutte tulevina vuosina perusasetuksemme tarkistukseen, niin haluaisin mainita, että meidän järjestelmäämme on ulkoinen komission määräämä taho arvioinut vuonna 2011 ja johtopäätöksenä tuosta tarkastelusta oli, että järjestelmä toimii hyvin, sidosryhmät ovat tyytyväisiä siihen ja, sidosryhmät haluaisivat pitää järjestelmän ennallaan sillä ehdolla, että tehdään tiettyjä hyvin kohdennettuja sopeutuksia. Nyt tietysti meidän pitää odottaa myös, että uusi komissio tulee ensi vuonna toimeen mutta tällä hetkellä sieltä ei aloitteita ole odotettavissa. Ja CPVO siis on tehokas siinä suhteessa, että hakija voi tehdä, antaa hakemuksensa yhdelle taholle ja näin myös kansallisilla viranomaisilla on vähemmän hallinnoitavaa. Me teemme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa teknisellä tasolla ja tämä suojelu tarjotaan kohtuullisella hinnalla. Meidän taloudenhoitomme on siis vakaalla pohjalla ja olisi loogista, että CPVOlle annetaan uusia tehtäviä. Meillä on melkein 20 vuotta kokemusta yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa asioiden yhdenmukaistamiseksi. Ja mielestäni 28 jäsenvaltiota tekee työtä 28 eri hallintomallilla ja oli, olisi kyllä tehokkuutta ö, saatavissa lisää, jos tiettyjä tehtäviä siirrettäisiin CPVOlle. Mielelläni vastaan kysymykseen, jos teillä sellaisia on. Kiitos. Molto bene, grazie. Erinomaista kiitoksia teille, herra Edward. Mielestäni on erittäin hyvä kertoa meidän valiokunnallemme tärkeän viraston toiminnasta. Puheenvuoropyyntöjä ei kyllä ole, vai onko joku, joka haluaa ottaa kantaa tähän alustukseen? Peter Jaara. Ja, nu, nu ganz kurz und vielen Dank für... Ihan lyhyesti ja kiitos alustuksesta. Kirjoitin tänne ylös että virasto rahoittaa itse itsensä, olisi siis hyvä idea myös muille agent- virastoille. Niitähän on muitakin eu jotka eivät rahoita itseään. Ehkäpä liiketoimintamalli voitaisiin esittää budjettivaliokunnalle, varmaan iloitsisivat. Tämä kertoo myös maatalousalasta. Sanoitte, että seuraavalla lainsäädäntökannalla arvioidaan vielä kerran keskustellaan asetuksen perusteista, koska tiedämme itse, että tällä alalla on joitakin ongelmia. Lajikkeiden suojelu tarvitaan tieteellistä edistystä, siihen kuuluu jalostus, henkisen omaisuuden suoja, se on ihan oikein. Ei haluta e- el- eläville organismeille patentteja, mutta on myös yhä enemmän niin, että yritykset yrittävät patentoinnin kautta, ne patentoivat teknisen menettelyn, niin sitten sitä kautta de facto haluavat patenttisuojan elävälle organismille. Siinä täytyy olla tarkkana näissä, tässä juristeriassa. ei tietenkään haluta myös monopoleja. Se tarkoittaa, että halutaan vapaa, valinnanvapaus viljelijälle. Tämä kaikki liittyy yhteen ja sitten täytyy olla myös varovaisia siinä, että asiat sujuvat virastossa oikeasti hyvin, että kun meillä on tämä poliittinen perusta, niin siitä, siitä ei tietysti ole kiistää valiokunnassa niin, että se voidaan äh, toteuttaa edelleen. Siinä mielessä on aina kilpailua, en nyt sano hyvän ja pahan välillä, vaan että on aina kilpailua poliittisten vaatimusten välillä ja sitten käynnissä olevien kehityskulkujen välillä. Ja ilmoittaisi jo nyt, että keskustelutarvetta on, jos nyt sitten onnistuu, että, että näitä keskusteluja Servan parlamentin kanssa täytyy jatkaa, koska tämä on tärkeä laitos. Ei pelkästään maaliviljelyn kannalta Euroopassa, vaan myös viljelyn kannalta markkinoilla. Grazie Peter. Kiitoksia Peter ja Jim Nicholson. Yes, Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin esittää kiitokseni alustuksesta, joka on varsin hyödyllinen suurelta osin asioita, joista emme välttämättä ole ihan tietoisiakaan. Mikä minua pisti silmään oli, kuten totesittekin ihan selvästi, että tässä on nyt vähemmän maalta käytössä, mutta ruokaa täytyy tuottaa enemmän ja ruokkia enemmän ihmisiä. Se on aika haaste tietenkin tulevassa maatalouspolitiikassa. Siihen liittyen ei ole kyse vain sääoloista tai vuoden ajoista, joiden kanssa täytyy maanviljelijöidenkin selviytyä. Ajatellaan valtavia kuivuuksia Yhdysvalloissa ja se nosti hinnat kattoon. On erilaisia satoja. Eli mikä vuosi ei ole samanlainen kuin edellinen tai tuleva vuosi. Meillä ei ole oikeastaan mitään valtaa siihen, minkälainen sää on jos jokaisen mieltä pitäisi kuunnella, niin ei varmasti mitään yhteisymmärrystä kyllä syntyisi sen tiimalta. Oletteko te itse tyytyväinen yhteistyöhönne, jota on harjoitettu komission ja parlamenttiin ja neuvoston kanssa? Voitaisiko jotain lisääkin tehdä, kun ajatellaan, että tämä on nyt kai ensimmäinen kerta, kun tällainen esitys täällä on tehty meidän valiokunnassa. Olisiko tätä syytä kohentaa, kun ajatellaan, että syntyy uusia lajikkeita, ne huomioidaan, jotka ovat vastustuskykyisempiä taudeille ja sen semmoista. Ja kun te käsittelette uusia lajikkeita, niin tuleeko muutokieliset siihen kuvan mukaan? Tässä aikaisemmin kuultiin tästäkin Saarnen kohdalla. Pystyttekö hoittamaan tämmöisiä asioita myös? Vaikka meillä täällä valiokunnassa ehkä on erimielisyyttä ja ylipäätään EU-ssa, mihin suuntaan mennä, niin olemassa se ilmiö on, eikä se mihinkään katoa. Ja jotenkin se on pitkällä aikavälillä hoidettava. Eurooppa nimittäin ei voi tyytyä siihen tilanteeseen, että me olemme sitten ainoita, jotka eivät ole mukana toiminnassa. Grazie Jim. Kiitoksia Jim. Ja sitten Luis Capula Santos ja sitten herra voi vastata. Signor Presidente, io crea appena... Kiitos puheenjohtaja. Halusin kiittää tästä esitelmästä, joka oli minullekin hyvin hyödyllinen. Nyt tiedän, mitä tehtäviä virastolla on. En aikaisemmin ollut tietoinen tästä. Virastolla on varmasti tärkeä rooli ja on tärkeää, että viraston päätökset pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Se on liike toimijoille yksinkertaistamista. Haluaisin ö, ryhmäni nimissä kiittää tästä esitelmästä. Hyvä, kiitos kaikille kollegoille ja sitten johtaja voi vastata. Ekvart. Yes, thank you very much for those interventions. Uh... Kiitos puheenvuorosta. Jos aloittaisin geenimuunnelluista organismeista. Onneksi meidän ei tarvitse asiaa käsitellä jotta voisi päättää, että voiko GMOta viljellä ja asettaa myyntiin. Kansalliset viranomaiset ja komissio sitä hoitavat. Meille, jos äh, lajike, onko se GMO vai ei, meille se on ihan neutraali asia. Jos se täyttää tekniset vaatimukset uudelle lajikkeelle, voidaan antaa oikeus. Voidaanko sitä sitten asettaa markkinoille vai ei, se riippuu toisista viranomaisista. Ja kun pidetään mielessä poliittinen tilanne Euroopassa, johon viittasitte, on aika harvoja lajikkeita, jotka ovat GMOita. No ainakin verrattain vähän, joita voidaan asettaa markkinoille – järjestelmän alussa oli vähemmän kuin 100 GMO-hakemusta ja vähemmän kuin 10 ei ole saanut oikeutta. Pääsyy on, että sitä ei voida markkinoida, vaikka onkin suojeltu. Olen aika tyytyväinen tilanteeseen tällaisenaan. Eikä varmaan viraston asia ole niitä asioita käsitellä tulevaisuudessa. Ja kun kysytty myös yhteistyöstä toimielinten kanssa, ja mainitsin sen lyhyesti arvostuksessani, on aika perustava, perusteellinen sitä yhteistyötä sankopäästötön kanssa melkein päivittäin. Sehän siellä komissiossa vastaa henkisen omaisuuden suojan järjestämisestä. Monissa asioissa, monissakin asioissa tällä alalla tehdään läheistä yhteistyötä. ei, mutta ei niinkään neuvosto ja parlamentti ole mukana. No voisiko olla enemmän yhteistyötä niiden kanssa tulevaisuudessa? No ainakin voisi olla tietojenvaihtoa organisaatioidemme välillä. Mielellämme tulisimme pitämään esitelmiä eri aiheista, jotka teitä tällä lailla saattaisivat kiinnostaa. Tietysti päätöksenteossa olette mukana – ja kun täytyy lakeja säätää asioista tulevaisuudessa. Niin mielestäni se on hyvä kehityskulku, joten odotan innolla, että teemme enemmän yhteistyötä tulevaisuudessa parlamentin ja neuvoston kanssa. Molto bene, grazie. Grazie a tutti. Quindi... Kiitoksia. Näin voimme päättää valiokunnan kokouksemme tänään. Ja nyt kutsun teidät kaikki Maljalle, jotka ovat jo valmiina avustajat, jäsenet voivat nostaa maljan joululle tuolla salin ulkopuolella. Ensi kokous onkin sitten tammikuussa. Okay. Good news. Well,